Wunderbar. <clears throat> So. No niin, loistavaa. Jatkamme kokousta. Hyvät kollegat, tervetuloa tämän päivän kokoukseen. Esityslista luonnos on lähetetty toinen helmikuuta. Ja Tällä esityslistalla käsittelisimme kohtaa 45, nimittäin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vertaisarviointia kohtana 42, siis 45 siirrettäisiin kohdan 42 jälkeen. Ja jos tämä sopii, niin asia on sitten päätetty. Seuraavaksi hyväksytään pöytäkirja 19.20. tammikuuta. Sekin on teille lähetetty 6. helmikuuta. Ja kuten tavallista, niiden kanssa menetellään tavallisen tapaan. Lisäksi haluaisin kysyä teiltä erästä seikkaa, kollegat. Mahdollisesti on niin, nimittäin Alueiden komitean kanssa käydään keskusteluja ja poliisiviraston kanssa. Parhaillaan on käynnissä neuvottelut. Vastaavat esittelijät Södergaard ja Fjellner ovat vielä tässä kokouksessa. On mahdollista, että joudutaan siirtämään heitä koskevat esityslistan kohdat siten, että ne Käytäsi suljetuin ovin. Kysyisinkin, sopisiko teille tämä, että jos esittelijät haluavat suljetuin ovin käsitellä asiat, niin näin tehtäisiin. Jos kukaan ei vastusta, niin hyväksytään sitten tällainen mahdollisuus. Se helpottaa meidän menettelyjämme. Kohta kolme. Kielet, jotka ovat käytettävissä, on mainittu myöskin koko Infossa. Haluaisin mainita, että herrat Kirita ja David tulevat varajäseniksi EPP-ryhmässä ja herra Sulaj tulee herra Pribetihin tilalle jäseneksi, varajäseneksi sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä. Lisäksi haluan kertoa, että tämä käynnissä oleva kokous lähetetään webstreaminginä kaikkialle maailmaan siis. Ja kohdasta kolme koko infosta näette siitä tarkemmat yksityiskohdat. Kiinnitän vielä huomiota ne työpajaan, josta olemme sopineet 4. marraskuuta. Tarkoitus on käsitellä jäsenvaltiossa tapahtuvia hallinnollisia tarkastuksia, jotka ovat seuraamusta Olafin raporteista. Rova Gressle vastaa tästä asiasta ja tämä työryhmä pidetään tämän viikon torstaina 19. päivä helmikuuta tilassa ASP 1G2 kello 14-17.30. Tervetuloa sinne. Onko tähän kohtaan jotakin sanottavaa? Ellei, niin Päätämme kohdan käsittelyyn ja siirrymme kohtaan neljä. Se on hyvin tärkeä kohta. Vuoden 2007 vastuuvapausmenettely. Ja Tsekin tasavallan valtiovarainministeri esittelee neuvoston suosituksen. Toivotan tervetulleeksi neuvoston puheenjohtajan Tsekin ministeri Miroslav Kalousekin. ja olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja Bösch. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, herra varapuheenjohtaja, herra äh, komission varapuheenjohtaja Kallas ja arvoisat edustajat, hyvät naiset ja herrat, minulla on suuri ilo ja kunnia saada neuvoston nimissä esitellä teille komission äh, suositukset vastuunvapauden myöstämiseksi talousarvion toteuttamisesta vuonna 2007 sen jälkeen, kun ECOFIN vahvisti, niin 10. helmikuuta tämä, tämä asiapaperit on toimitettu Euroopan parlamentille. Ja haluan mainita sen, että neuvosto pitää hyvän erityisesti sitä tuossa seikkaa, että Euroopan yhteisöjen tilinpäätös saa, saa, on saanut Euroopan tilirastotuomioistuimen tarkastuslausumassa myönteisen eh, arvion ja tämä on eh, tehty ilman rajoituksia niin, että neuvosto ja komissio edelleenkin ovat eh, hoitaneet tilejä moitteettomalla tavalla. Tässä yhteydessä on paikallaan mainita, että komissio, eli vasta vuonna 2005 on ottanut käyttöön tällaisen tilinpitojärjestelmän, ja te näette, että tämä järjestelmä on osoittautunut toimintakykyiseksi. Neuvosto toteaa, että tilintarkastustuomioistoin on ö, todennut tulojen ja menojen osalta ö, tilinpidon moitteettomaksi. Tilintarkastustuomioistoin on samalla todennut, että että valvonta ja järjestelmä toimii hyvin Myönteistä on tässä yhteydessä myös se, että tilinpiti on hoidettu asianmukaisella tavalla, äh, ylijäämää on vähennetty ja te näette, että N plus 2 sääntö on mahdollistanut sitoumusten hoitamista äh, riittävän ajoissa, huolimatta näistä myönteisistä huomioista, jotka neuvosto äh, kirjaa tiedokseen. Ilolla on pahoiteltavaa, että useimmat menot edelleenkin kärsivät tietystä virheasteesta. Tämä haluankin mainita tämän julistuksen, jossa neuvosto pahoitellen toteaa, että, että tarkastuslausuma edelleenkin sisältää rajoituksia tiettyjen budjettiosien kohdalla ja huolimatta siitä, että äskettäin on ryhdytty toimiin tämän hoitamiseksi pois tilintarkastustuomioistuin saa tehtäväkseen hoitaa maatalous- ja luonnonresurssimenoja, tutkimus, energia, liikenne, ulkosuhteet, kehitys ja laajentuminen ja koulutus ja kansalaisuus. Näillä sektoreilla tilintarkastustuomioistuin on lausunut, että että tämä yhdennetty valinta- ja valvontajärjestelmä on edelleen tehokas, kun se pannaan asianmukaisesti täytäntöön. Neuvosto korostaa eh, sitä, että useimmat eh, toimet eh, takuurahastosta vuonna 2007 on, on täytäntöön oikealla tavalla ja, ja se on osoittautunut hyväksi välineeksi. Neuvosto toteaa, että valitettavasti virheitä on paljon maaseudun kehityksen osalta. Me oletamme, että tämä johtuu erityisesti siitä, että pelisäännöt ovat liian monimutkaisia, mitä taas tulee kohesio-menoihin. Neuvosto toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen selvitykset koskevat ainoastaan menoja, jotka koskevat vuosia 2000, 2006. Tässä onkin suurin osa menoista, jotka sitten toi, hoidettiin vuonna 2007. Neuvosto on huolissaan siitä, että tilintarkastustuomioistuin on tämän joutunut toteamaan ja virheet vaikuttavat tiljointiin. Neuvosto muistuttaa siitä, että, että kohesiopolitiikka on luontaan monivuotinen – tarkastuksia edelleenkin tehdään ja ohjelmat ovat vielä kesken. Siitä syystä suosittelisinkin, että tätä virheastetta tarkastellaan vain varaumin, varaumin siihen mennessä, kunnes tämä on saatu päätöksen. Mä haluan tehdä muutaman huomion vielä erityisen merkityksellisestä asiasta neuvoston kannalta sen suhteen, mikä tulee rahahallinnointiin ja varojen hallinnointiin tässä järjestelmässä. Me kirjaamme ilolla tiedoksi sen työn, jotka, jonka kaikki osa mukana olleet ovat tehneet kaikkien valvontatoimien osalta. Tässä yhteydessä neuvosto muistuttaa siitä, miten keskeisessä asemassa jäsenvaltiot ovat rahahallinnon parantamisessa ja EU-rahastojen käytössä. Ja tämä koskee sisäistä valvontajärjestelmää ja siihen liittyvää lainsäädäntöä. Haluankin muistuttaa käytettävien auditointien selvityksestä neuvostohan on velvollinen ottamaan riittävän ajoissa huomioon nämä tiedot, tehdä sen ratkaisuja toimielinten välisiin sopimuksiin liittyvistä asioista. Ja nyt haluankin kiinnittää huomiota neuvoston prioriteetteihin, jonka tavoitteena on saada kustannushyötysuhde oikealle tasolle myös valvonnan avulla sen suhteen, että tällaisten virheiden vaikutukset täytyy selvittää ja oikeasta riittävän ajoissa. Se vaatii tietyn ajanjakson ja neuvosto kehottakin komissiota tekemään ehdotuksia menettelmien yksinkertaistamiseksi jonka, joiden pohjalta ohjelmia voidaan rakentaa kohesiosta. Neuvosto pitää hyvänä niitä toimia, joita on tehty elvytysohjelmien yhteydessä, joihin kuuluu myös laajentuminen ja kerta kaikkisten korvausten käyttömahdollisuus. Neuvosto kehottaa kiinteän yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa ja Neuvosto kehottaa myös yksin, etsimään lisää yksinkertaistamisen mahdollisuuksia. E, lopuksi haluan vielä mainita nämä suositukset, jotka liittyvät vastuuvapauden myöntämiseen. Oikeus, se, että kysymyksessä on oikeushenkilö ja että Euroopan unioni tällä tavalla toimii ja rahahallinnoinnin osalta virastoilla on, virastojen liikkumavaroa täytyy parantaa ja neuvosto voi suostua kaikkiin vastuuvapauksiin myöntämiseen. Sitä paitsi neuvosto pitää ne vastuuvapaus vastuuvapaussuositota suositusta kolmen toimenpanoon viraston ja kahden ö, muun viraston kohdalla tarkastuslausumien pohjalta ö, merkittävänä. Lopuksi toteaisin vielä, että kun talousarvion toteuttamista tarkastellaan vuodelta 2007 komission toimesta ja sen pohjalta, mitä tilintarkastustuomioistuin on lausunut, ja tietoisena siitä, mitä, miten pyritään asianmukaiseen varojen hallinnointiin, neuvosto on pystynyt hyväksymään vastuupapaussuositukset vuoden 2007 talousarvion toteuttamisen osalta Tämä on neuvoston suositus ja olenkin nyt käytettävissänne kysymyksiä ja päätöksiä varten. Kiitoksia paljon tästä esityksestä. Ehdottaisin, että kuten tavallista, niin annettaisiin ensin puheenvuoro niille, jotka virallisesti ovat esittelijöiden 2007 vuoden osalta, ja sitten heidän jälkeensä muiden puheenvuoro. Esittelijä, olkaa hyvä. Monsieur le ministre, pour vous remercier de cette présentation euh, du Conseil. Kiitoksia Hyvä ministeri, haluaisin kiittää teitä tästä neuvoston esityksestä. Henkilökohtaisesti ja kollegojen nimissä esitän teille lämpimät kiitokset siitä, että olitte mukana täysistunnossa, kun puhuimme vastuuvapaudesta. Ja toivoisin, että me voisimme käydä keskustelua aiheesta molemman budjettiviranomaisen kanssa ja komission puheenjohtajan läsnä ollessa. Te puhuitte 11 prosentista, 11 prosentin virhemarginaalista kohesiorahastojen osalta. Tässä täytyy olla hyvin varovainen. Tilintarkastustuomioistuin ei puhu virhe marginaalista, vaan varoista, jotka on maksettu takaisin. Siis onko tässä nyt kysy, kyse virheistä vai varoista, jotka on palautettu, koska niitä on käytetty väärällä tavalla? Itse asiassa nyt ole sama asia ollenkaan kyseessä, en oikein ymmärrä tätä. Sitten nämä jäsenvaltioiden kansalliset julkilausumat. No, jäsenvaltiot epäröivät tai ainakin monet niistä epäröivät ja kieltäytyvät näistä. Miltä teistä vaikuttaa tämän kansallisen julkilausuman tulevaisuus? Euroopan parlamentti toivoisi, että tämä kansallinen julkilausuma todellakin annettaisiin. Meillä on yhteishallinnon kanssa ollut paljon ongelmia. Tämä on tietysti tällainen poliittinen, kollektiivinen testamentti. Neuvosto neuvoston pitäisi, kyllä sillä olisi syytä hieman enemmän nyt syventyä näihin kansallisiin julkilausumiin ja niiden saamisiin. Ja nyt kun näistä puhutaan, niin voisi myös puhua näistä vuosittaisista ö, tilintarkastusten laadusta. Minun mielestäni nämä asiakirjat, joita kansalliset ö, viranomaiset lähettävät, ovat riittämättömiä ja laadultaansa hyvin erilaisia. Sitten kolmanneksi, siedettävä virhetaso. Tilintarkastustuomioistuin on meillä antanut useamman viestin tästä aiheesta ja komissiokin antoi tiedonannon. Ja, ö, se on periaatteessa sitä mieltä, että olisi hyvää politiikkaa, jos ilmoitettaisiin tällaisesta siedettävästä virhetasosta. Mitä mieltä te olette tästä? Sitten henkilökohtainen kom kommenttini on se, että on hieman vaarallista, jos tilintarkastuspolitiikkaan otetaan mukaan tällaiset äh, siedettävät äh, virhetasot. Ja viimeiseksi vielä, hyvä ministeri, toivoisin, että minulle hieman kommentoisit erästä asiaa. On eräs ajatus, josta voi sitten antaa meille näkemyksen ja hyödynnän läsnäoloa täällä, koska seuraava kohta esityslistalla, mekin käsittää tätä aihetta. Eli mitä mieltä te, herra ministerit, olisitte siitä, että kansalliset tilintarkastustuomioistuimet osallistuisivat enemmän varainhallinnon valvontaan. Tietysti siltä pohjalta, että jäsenvaltiot olisivat yhtä mieltä. Eli siis kansalliset tilintarkastustuomioistumet voisivat, jos pit, olisi tarve antaa kansallisille hallituksille tilintarkastus sertifikaatteja, jotka täyttäisivät kansainväliset standardit. Yhtäältä jäsenvaltiot eivät voi sanoa, että me emme halua allekirjoittaa kansallisia julkilausumia, ja toisaalta sitten sitten ei myöskään toimittaisi riippumattomia esimerkiksi kansallisten tilintarkastustuomioistuimen toimittamia tilintarkastuskertomuksia. Minusta olisi mielenkiintoista kuulla teidän näkemyksenne. Kiitän teitä selvityksistänne ja läsnäolostanne. Piti, piti. Niin, arvon puheenjohtaja, vastatkaa ihmeessä. Samozřejmě rád, děkuji za ty otázky. Totta kai, ja mielelläni kiitän näistä esitetyistä kysymyksistä ja sallin, ettäkin, että totean seuraavaa. Olen useaan otteeseen saanut kehotuksen ilmoittaa, mitä ajattelin silloin, kun otin vastaan Ecofinin puheenjohtajan toimen. Tuossa yhteydessä lupasin pääministerilleni, että että pidän henkilökohtaisen mielipiteeni niin mahdollisimman paljon piilossa ja pyrin edustamaan EUn linjaa. Tämähän on minun tehtäväni Ecofinin puheenjohtajana, eikä se, että ajaisin kansallisia etuja tai vaalisin niitä, vaan että heijastelen että johdan tai vien neuvoston keskustelu eteenpäin pyrin löytämään konsensuksen omalta osaltani. Tämä on minun sitoumukseni. Muilta osin olen, niin kuin sanottu, velvollinen edustamaan, ja, äh, edustamaan neuvoston kantaa. Teidän ensimmäisen kysymykseen 11 prosentin virheaste ja se, että että pitäisikö varat palauttaa vai ei. Tilintarkastustuomioistuin ei voi toimia toisin kuin ö, äh, tehdä päätöksen yhden vuoden, yhden varainhoidon vuoden osalta ja tässähän pätee se, että 11 prosentin virhetaso on, sitä ei olisi pitänyt palauttaa tätä 11 prosenttia. Toivonkin, että, että suhtaudutte tähän minun vastaukseni maltillisesti, koska puhutaan kuitenkin monivuotisista ohjelmista. Niitä jatketaan edelleenkin ja monet virheet voidaan oikaista ajankuluessa. kuluessa ja todellinen virheaste ja se, kuinka paljon varoja ei olisi koskaan pitänyt palauttaa, tämä tullaan sataprosenttisen varmuudella tietämään vasta siinä vaiheessa, kuin ohjelmat on saatu päätökseen. Se, että virhemäärä että prosenttiosuus on suuri tai korkea, se pitää paikkansa, 11 prosenttia, sitä ei olisi pitänyt palauttaa tämä on tilanne tällä hetkellä. Tämä on asiaintila tällä hetkellä. Ja sitten kysymys yhteen, tämän tilintarkastuksen yhteenvedon laadusta. Tämän tilinpito on otettu vakavasti ja siinä on myös otettu huomioon tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset. Ja tämä yhteenveto ei ole, ei voi toimittaa sataprosenttista uskottavuutta, mutta siitä huolimatta olemme vakuuttuneet, vakuuttuneita siitä, että kaikilla täytäntöönpanon tai toteuttamisen tasoilla kaikki mukana olleet osapuolet ovat ö, olleet aktiivisia. Olen vakuuttunut siitä, että tulevaisuutta silmällä pitäen tämä, nämä yhteenvedot tai nämä ö, tilintarkastukset ovat tärkeää, ö, luovat tärkeää potentiaalia. Myös kansallisella tasolla tehdään ö, tällaisia poliittisia julkilausumia, ö, niin kuin eräät jäsenvaltiot ovat päättäneet tekevänsä. Ja neuvosto ei katso, että tämän pitäisi olla yleistä, että siitä pitäisi tulla periaate. Pikemminkin neuvosto katsoo, että tällä hetkellä pitäisi hyödyntää näiden yhteenvetojen laatua ja sen, niiden käyttömahdollisuutta ja yhteenvedon tai tilinpäätösten yhteenvedon laatua pitäisi lisätä. Ja, ja kuka sitten määrittelee sitä, mikä on hyväksyttävä virhemäärä. Tässä neuvostolla ei ole vielä mitään ää, ää, lopullista kantaa, enkä minäkään ole oikeutettu ää, esittelemään teille sellaista näkemystä, koska sitä ei ole olemassa. Ja voin tietenkin esittää oman henkilökohtaisen käsitykseni tästä asiasta ja mä pyydän teitä pitämään tätä myös Tsekin maan valtiovarainministerin henkilökohtaisena käsityksenä. Minä katson, että se, jota tutkitaan, jota auditoidaan, sen pitäisi sen ei tulisi itse määritellä rajoja, <coughs> vaan se, joka tarkastaa tilit, sen pitää määritellä rajat, mutta on mahdollista, että seikkaperäisen keskustelun jälkeen sitten äh, loppupeleissä äh, ratkaisu on toisenlainen ja se myös riippuu äh, siitä sopimuksesta, joka tehdään parlamentin, neuvoston ja komission kesken. Kiinteä yhteistyö kansallisten valvontaviranomaisten kanssa on varsin tyydyttävää. En, ole, en kuitenkaan katso, että pitäisi saada metodeissa tai voidaan saada 100 prosenttia sopua eh, menetelmien osalta, koska monissa maissahan niin, näiden maiden perustuslaki määrittelee näiden virastojen aseman ja linjan, ja sitä ei voida muuttaa ei edes EU-neuvoston päätöksellä. Kiinnostavaa kyllä näissä seikkaperäisissä keskusteluissa epäilemättä kaikki meistä noudattavat tätä linjaa omissa maissaan ja tulevat ilmoittamaan omille valvontaviranomaisen asioista, mutta niin kuin sanottu, nämä ovat asiantuntevia valvontaviranomaisia ja tavallaan valvontalinnoituksia, emmekä me voi esittää niille mitään määräyksiä. Kiitos. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja. Mielelläni seuraavaksi antaisin tilintarkastustuomioistuimelle puheenvuoron. Ehkäpä joku teistä ilmoittautuu vapaaehtoiseksi kommentoimaan sitä, että teidän ajatuksianne nyt kovasti tässä asetaan kyseenalaiseksi tällä 11 prosentin osuudella ja niin edelleen. Ehkäpä haluatte nyt käyttää puolustuksen puheenvuoron. Vaikuttavatko teidän kokemuksenne ja tuloksenne nyt kestävällä tavalla, vaikuttavatko ne ylipäänsä, ovatko ne tärkeitä? Herra Bonici, haluatteko te käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Well, thank you, Mr. Bosch. Um, well, of course I... Kiitoksia. Tietysti oli erittäin mielenkiintoista lukea tämä neuvoston päätöslauselma, joka hieman varovaisemmin asottelee tämän kuin mitä kuulin tässä tulkkauksesta. En ole oikein varma, oliko tässä nyt käännösongelmasta kyse vai miten tämä tuli läpi. No, hieman selittäisin tätä. Tämä 11 prosenttia on alhaisin virhetaso. Se ei ole kaikista todennäköisin, koska se on, kaikista, se on todennäköisesti korkeampi, mutta tämä on alhaisin virhetaso, siis emme ole sitä sataprosenttisella luottamuksella asettaneet, mutta ainakin 95 prosentin pohjalta me uskomme tähän, eli me uskomme 95 prosenttisesti siihen, että ainakin 11 prosenttia ei olisi pitänyt maksaa. Viime vuonna kyse oli 12 prosentista, eli melkein sama luku. Joten usean vuoden aikana meillä on noussut tällainen kuva tästä tilanteesta. Neuvoston päätöslauselma aivan oikein sanoo, että tässä on kysymys, kysymyksessä myös monivuotisuus, kyllä, mutta monivuotisuuskysymys. Ja sen ei pitäisi olla teo, teoreettinen kysymys, vaan se pitäisi olla määritettävissä oleva seikka. Ja valitettavasti meillä ei ole tätä määrittelyä tässä. Kun tarkastellaan menneisyyttä ja ohjelmien lopun saattamista, niin valitettavasti Jälleen tämä ei ole mitenkään kovin vaikuttavaa. Joten on aivan totta, koska sopimuksessa sanotaan, niin meillä on tämä, meidän täytyy tehdä tämä vuosittain. Ja on aivan totta, että tässä on tiettyä monivuotisuutta mukana, mutta tämä 11 prosenttia siihen on päädytty analyysiemme kautta. Se on tämä alhaisin virhetaso, ei kaikista todennäköisin, mutta ainakin 11 prosenttia on näitä virheitä ja tähän uskomme 95 prosenttisesti. Ja minun mielestäni tämä nyt ei ole ihan pikkujuttu. Kenties tämä voidaan tulkita niin, että asioita pitää tarkastella pitkällä aikavälillä, miten hommat hoituvat. Mutta niin kuin yksi taloustieteilijä kerran sanoi, niin pitkällä aikavälillä me kaikki olemme jo kuolleita valitettavasti, joten olisi hyvä, jos saisimme enemmän tietoa tästä, jos me voisimme saada enemmän tietoa tästä. Ja minusta on mahdollista saada enemmän tietoa tästä tulevaisuuden ohjelmointikaudella. Mutta tässä vaiheessa minun mielestäni tämä ei ole mikään pätevä argumentti jättää huomiotta meidän tuloksiamme. Kyllähän meitä voi aina yrittää vakuuttaa. Ja tilintarkastajina olemme avoinna tietysti todisteille, mutta todisteet, niiden puuttuminen on tässä nyt se ongelma. Äh, äh, Neuvoston puheenjohtaja saa heti seuraavan puheenvuoron, mutta haluan sanoa, että meille tästä asiasta vastaavana instituutiota nämä 11 prosenttia ovat tärkeitä. Ja haluaisin tietää, että onko se vain jokin arvio vai onko sillä todellista substanssia. Neuvoston mukaan, niin kuin tässä paperissa sanotaan, niin tätä pitäisi tulkita riittävällä varovaisuudella, eli eihän sinne sanota yhtään mitään. Haluaisin nyt ymmärtää tämän asian. Pidättekö kiinni tästä luvusta ja sitten neuvosto sanoi, että no pitää ottaa varovasti. Että millainen tilanne tässä nyt on? Toivon, että saamme tämän selkeyteen. Ja nyt neuvoston puheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Teidän kysymyksissänne mainitsitte, että minä olen tämän tilintarkastustuomioistuimen, olisin asettanut kyseenalaiseksi tämän tilintarkastustuomioistuimen lausuman. Ei missään tapauksessa minulla ei mitään syytä tai perustetta asettaa kyseenalaiseksi tilintarkastustuomioistuimen lausumaa. Tilintarkastustuomioistuin on aivan oikealla tavalla toiminut hyväksyttyjen menettelyjen mukaan. On minä sitten puhuin vain tästä 11 prosentin tulkinnasta, koska tilintarkastustoimistoon ei voi mitään muuta kuin antaa esittää tilintarkastuksen kuluneesta vuodesta ja, ja niiden monivuotisten ohjelmien osalta niin ikään. Tämä tarkoittaa sitä, että oikaisuja ei voi tarkastella pelkästään palautuksia silmällä pitäen. Ei tämä ole mitään kyseenalaistamista. Tämä on tapa tarkastella yhtäältä tätä asiaa niin tai yhden, tämä, tässä on kyse yhden ajanjakson mutta kun puhutaan monivuotisista ohjelmista, eh, niissä eh, voidaan odottaa vielä niitä koikaisuja ja palautuksia. En ole varma, kuinka sataprosenttisia nämä kokemukset edellisiltä aikakaudelta ovat ja voidaanko niitä vertailla. Eh, minusta tällainen vertailu ei ole edes mahdollista, 2007 oli kuitenkin uuden ohjelmajakson alkuvuosi, jolloin aloitettiin myös uusi lainsäädäntö ja uudet liikkumavarat. En nyt haluaisi lähteä vertaamaan siitä menneeseen ajanjaksoon, koska aikaisemmin minun tietääkseni oli paljon enemmän virheitä, oli korkeampi virhetaso kuin se, mitä me nyt odotamme. Tällainen ehdoton varmuus se toteutunee myöhemmin. Haluaisin, minä haluaisin vain viitata vissiin riskiin, jos me yritämme väittää 100 prosenttista varmuutta siitä, että 11 prosenttia ei olisi pitänyt koskaan maksattaa. Tämä ei ole missään tapauksessa mikään, mitään epäluottamuslause tilintarkastustuomioistuinta kohtaan. En edes uskaltaisi tällaista lausua ääneen. Minusta tämä luku sitä ei voida mainita monivuotisten ohjelmien osalta, vaikkakin tämä havainto on sinänsä aivan oikea suhteessa siihen, miten yhden vuoden ohjelmia tarkastellaan. Siis vielä kerran, olkaa hyvät ja kommentoikaa jatkossakin keskustelua. Ensin Potopoulos, sitten Gressille ja sitten muita puheenvuoropyyntöjä on myös tullut, ja neuvoston puheenjohtaja ja tilintarkastustuomioistuin voivat koska tahansa sitten kommentoida omasta puolestaan. Botopoulos, olkaa hyvä. Minister for your... Kiitokset ministeri analyysistanne ja huomiostanne. Haluaisin hyödyntää nyt teidän läsnäoloanne täällä tänä päivänä. En tiedä, että jäättekö tänne nyt koko iltapäiväksi, mutta haluaisin esittää teille kysymyksen, joka liittyy suoraan alanne, koska edustatte tässä neuvostoa. Haluaisin kysyä, mikä on teidän näkemyksenne asiasta, joka monen mielestä on ongelma. Kun me annamme parlamentin vapauden neuvostolle, niin silloin meillä ei ole asiakirjoja, meillä ei ole niitä elementtejä, jotka mahdollistavat sen, että me voisimme todella hoitaa hyvin työmme, eri toten mitä tulee yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Joten mikä on teidän poliittinen näkemyksenne neuvoston edustajana tästä? Aikooko puheenjohtaja valtiona tehdä jotain asian suhteen? No, on aika vaikea puhua tästä sillä minulla on sellainen tuntuma, että herrasmiessopimusta täytyy noudattaa ja kunnioittaa. Olen tietoinen siitä seikasta, että tässä on olemassa äh, herrasmiessopimus parlamentin ja neuvoston välillä suhteessa äh, talousarvioon. Ja minä kyllä sinänsä pidän herrasmiessopimuksista. Ja kaikella kunnioituksella teidän toimivaltuuksienne kohtaan ja teidän äh, valtaanne kohtaan haluaisin muistuttaa tästä tiedostamissopimuksesta ja siitä, mikä, äh, mikä, kun puhutaan yhtäältä äh, komission hallinnoimasta suuresta budjetista ja sitten niistä yhteisistä politiikoista. Ja taas toisaalta täytyy muistaa se hallintobudjetti, joka kuuluu neuvostolle ja parlamentille, vaikkakin kukin, äh, jokainen euro on sinällään tärkeä. Äh, ne no, volyymit tietenkin eroavat toisistaan ja tällä tavalla ongelma, ongelma suhteellistuu viime kädessä. Olen myös tietoinen siitä tosiseikasta, että viime vuosina pääsihteerin, neuvoston pääsihteerin edustaja on äh, tavannut teidän edustajianne – joissa puhuttiin vastuuvapaudesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Oletankin, että tänä vuonna tätä tapaamista ei ollut järjestetty, vaikkakin pyrkimyksiä siihen oli. Ja pitäisikö minun sanoa, mitä mieltä minä olen tästä? Minä, minusta on aina hyvä järjestää tällaisia tapaamisia, jotta voidaan vaihtaa käsityksiä ja luoda linjauksia ja kokemu- vaihtaa kokemuksia. Minä olen kertonut teille neuvoston suosituksista vastuuvapauden osalta, komission talousarvio vastuuvapauden myöntämisen osalta. Minä katson, että, että komission talousarvio on kunnossa. Kiitos. Gressle. Ja edustaja Gressle. Kiitos ministeri. On aina vaikea tehtävä neuvoston puheenjohtajalla. Hänellä on kunnia puhua meille näistä suosituksista, mutta hän ei aina kuitenkaan pysty sanomaan kovin paljon. Haluaisin nyt kysyä, että mitenkä nyt kun on jo 14 kerta, kun tätä suositusta ei ole annettu. Ensi vuonna voitaisiin pitää juhlavuosi, kun on 15 kerta. Ja ei todellakaan olisi hyvä asia, että tilanne jatkuu nykyisellään ehkä 20 vuotta. Kun nyt lukee tätä neuvoston tekstiä, niin tuntuu kyllä vähän kummalliselta, että neuvosto ei oikein tunnu kiinnittävän huomiota näihin havaintoihin. Jäsenvaltiothan ovat osa ongelmaa, ja niin kauan kuin neuvosto toimii ikään kuin tämä olisi tällaista abstraktia ongelmien kuvailua eikä tartu asiaan, niin eihän tässä silloin päästä minkään hallinnon parantamisen kanssa eteenpäin. Neuvoston ja jäsenvaltion pitäisi todella päästä, pyrkiä eteenpäin tässä tilanteessa ja nyt on jo identifioitu nämä ongelmat. 2005-2006 rakennerahastojen osalta oli kolme tai neljä jäsenvaltiota, joilla oli todella suuri virheprosentti. Ja 25 EU-valtion joukossa oli 21, jotka sitten Ja kaikkea pitäisi kuitenkin pyrkiä käsittelemään samalla tavalla. En tiedä, että millaista johdonmukaisuutta tässä neuvoston kannassa nyt on. Parlamentti paiskii kovasti töitä ja pyrkii löytämään jotakin tartuntapintaa, mutta missä on teidän kannanottonne tähän aiheeseen ja mitä neuvosto todella ajattelee aiheesta? Mielelläni ottaisin Bulgarian ja Romanian seuraavaksi esille. 2007 nämä kaksi maata liittyvät jäseniksi ja Bulgariasta on nyt kolmannes liittymistä edeltävän ajan tuista jäädytetty, kolmannes siis. Eurooppalaisten veronmaksajien edustajana olen tyytymätön siihen tapaan, jolla neuvosto työstää omia ongelmiaan. Tässähän on kyseessä vakava päivänpolttava ongelma ja vain te pystytte yhdessä jäsenvaltioiden ja komission kanssa parantaa tätä tilannetta. Mekin haluaisimme yhdessä etsiä ratkaisua tähän, mutta toivomme, älkääkä nyt ottako tätä henkilökohtaisesti, toivomme, että tässä olisi vähän vuoro, vastavuoroisuutta ja neuvostokin ottaisi tämän asian vakavammin. Kiitos. Äh, Kiitoksia tästä hyvin avoimesta puheenvuorosta. Te alussa sanoitte, että neuvoston edustajille tämä olisi hyvin vaikea paikka myös äh, ammatillisessa mielessä, aivan erityisesti, koska minä olen vaan, minulla on ollut todella lyhyt aika seurata Euroopan talousarviota, EUn budjettia, mutta olen siitä huolimatta, oloni on hyvä ja kiitän vieraanvaraisuudesta. Mutta mehän Tietenkin nämä kielteiset asiat huolestuttavat meitä, mutta alussa, esitykseni alussa sanoin, että parantumista on tapahtunut erityisesti valvontajärjestelmässä. Ja mainitsin tämän myös esityksessäni. Ehkäpä en riittävästi painottanut sitä, että tämä korkea virhetaso erityisesti rakennerahastoissa, erityisesti maaseudun kehityksessä, Tämä taas johtuu, tai sitä voitaisiin alentaa sääntöjä sääntöjen yksinkertaistamiselle. Monimutkaiset säännöt ovat kuitenkin ajaneet tämän virhetason kovin korkealle, ja tästä syystä me komissio, neuvosto halusi komissiota yksinkertaistamaan näitä sääntöjä. Me jäsenvaltioiden tasolla pyrimme parantamaan hallinnoinnin laatua kuten myös tilintarkastuksemme tarkastuksemme laatua. Jäsenvaltiot esittävät vuosittaiset suosituksensa riskitaso ja riskialttius. Sitä ei ole vielä käsitelty neuvostossa. Toivottavasti minun seuraajani voi sitten kertoa teille asiasta jotakin seuraavan kerran tällainen keskustelu on kaavailtu keväälle. On mukavaa, että, että nauruakin löytyy, mutta minä en pysty julkistamaan kantaa, jota ei ole vielä käsitelty. Minä olen täällä kertomassa nykyisestä neuvoston kannasta ja linjasta. Tämä tulee sitten toteutumaan ja konkretisoitumaan keväällä. Anteeksi vain, kollegani muistutti minua siitä, että teillä oli vielä yksi toinenkin kysymys, eh, jo koskien Bulgariaa. Tässä täytyy sanoa, että komissio on eh, toiminut asianmukaisella tavalla. Sillä oli tiettyjä epäilyjä, siksi varojen maksatusrahastoista jäädytettiin viipymättä. Komissio totesi, että valvonta ei purrut. Herr Mulder, bitte. Ja edustaja Mulder. Mr. Kiitoksia puheenjohtaja herra ministeri. Minun täytyy todeta, että en tunne teidän maatanne kovinkaan hyvin, mutta valtionvarain ministerinä. Öm, no mitä mieltä olette tästä tilinta, Tsekin tilintarkastustuomioistuimen jatkuvista kielteistä lausunnoista ja kuitenkin edelleen nautitte ö, Tsekin parlamentin luottamusta, varsinkin kun nämä parannukset ovat tapahtuneet aivan etanan vauhtia. Mikä voisi olla ö, asenne uudessa tai tällaisessa parlamentaarisessa demokratiassa. Miten te voitte perustella Euroopan su- suurelle yleisölle 14 vuotta tällaista ää, ää, ilman dassia. Millä tavalla voidaan seuraavalla rahoituskaudella perustella rikkaille jäsenvaltioille, että pitäisi saada enemmän rahoitusvaroja, kun on niin surkeat tulokset näiden varojen käyttämisestä. En tiedä, miten asiat toimivat Tsekissä, mutta jos 11 prosenttia on minimi, niin se voihan, voihan se olla ylikin 11 prosenttia. Ja herra Butopulusin kysymyksen herrasmies-sopimuksesta neuvoston ja parlamentin välillä vastasi sitten, no herrasmiessopimus tehdään sellaisten osapuolten välillä, jotka luottavat toisiinsa. Voitteko kunnia sanallanne luvata, että herra Solanalla ei ole neuvoston budjetissa mitään piilobudjettia YUTPtä varten? Ratspresidentti. Ja myslím, že nás eh, všechny... Luulen, että, että meitä kaikkia huolettaa tämä tilanne ja olisi vahinko ö, unohtaa se, että tilanne on parantunut hitaasti kuitenkin ö, ja tie on pitkä ja vaivalloinen juuri siitäkin syystä, että ei kyse ole yhdestä valtiosta, vaan meitä on 27 valtiota, jotka ovat yhteistyössä ja joilla on omat toimenpiteensä ja parametrinsä esimerkiksi virhetasosta. Ja niiden täytyy sopia näistä yhteisistä linjauksista, ainakin määräenemmistön pohjalta. Teidän kysymykseenne, mitä meidän maassamme tapahtuisi teoreettisesta olisi, tämä olisi mahdollista, mutta joka kerta olisi sitten kyllä kuitenkin uusi valtiovarainministeri esittämässä omaa kantaansa ja puolustamassa omaa kantaansa. Toivonkin, että tällaista käytännössä ei tapahtuisi. En tiedä, olisiko se mahdollista, että tällainen tilanne jossakin valtiossa voisi jatkua. Tällä, eihän sitä nyt voi oikeastaan verrata suoraan Euroopan unionin tilanteeseen, koska Euroopan unionissa täytyy löytää sopu ja toivottavasti me siihen pääsemme. Toivottavasti me pystymme löytämään sovun. Meidän täytyy kaikkien tehdä työtä sen eteen, että tilanne entisestäänkin paranisi. Me keskustelemme vanhasta ohjelmajaksosta ja tiedonvaihdosta Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä. Ja tässä saadaan, tässä käydään konsultaatioita, kuulemistilaisuuksia ja ja budjettikurista, budjettikurista on sovittu toiminta sopimuksessa. Minusta toivonkin, että tämä sopimus toimii, kirjaan sen tiedoksi ja otan myös huomioon tämän sopimuksen. Ja muistuttaisin myös siitä, että neuvoston budjetti sisältää vain hallintomenoja, mukaan lukien yhteistyön yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja Euroopan äh, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Ja minä todellakin, minulla, minulla todellakaan ei ole mitään tietoa äh, asiasta, siksi voinkin vannoa, että äh, kenelläkään neuvostossa ei ole tietoa tai signaaleja siitä, jotka antaisivat ymmärtää, että että jotakin salaisia rahastoja olisi olemassa. Ja esittelijä seuraavana. Olkaa hyvä. Eh, nu, nu var det ministeren selv, som bragte spørgsmålet om gentleman agreement eh, på dagsordenen her. Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri itse asiassa otti esille tämän kysymyksen herrasmies sopimuksesta ja minä luulin, että me keskustelisimme tästä hieman myöhemminkin, mutta minä haluaisin olla niin rohkea, että ottaisin muutaman kysymyksen tähän liittyen esille, nyt kun tämä tuli täällä puheeksi. Jos meillä on herrasmies sopimus ja jos sen pitäisi nyt olla sitten vielä tehokaskin, niin oletettavasti tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden tekemät sitoumukset, niitä todellakin noudatettaisiin. Varmasti ministeri on yhtä mieltä siitä. Ei voida ajatella, että on tällaisia sopimuksia, jotka ovat valideista, jotkut jäsenvaltiot liittyvät Euroopan unioniin ja sitten asiat unohdetaankin. Te tulette maasta, joka on liittynyt Euroopan unionin äskettäin ja oletan, että ministeri voi varmaankin vahvistaa, että tämä herrasmiesopimus on jotain sellaista, joka liittyy näihin asetuksiin, joista sovittiin silloin, kun ministerin oma maa liittyi Euroopan unioniin. Itse ministeri otti esille herrasmiessopimuksen. Katsotaanpas nyt tämän sopimuksen eri artikloja. Täällä on kysymys esimerkiksi yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja minä olen tarkastellut tätä sopimusta, mutta en tiedä, onko, miten tästä nyt oikein katettuna tässä, joten olisi hyvä saada hieman tietoa siitä, missä nämä referenssit on katettuna tässä herrasmies-sopimuksessa, missä YTP tässä mainitaan. Pane poslanče, ano máte pravdu. Arvoisa edustaja, kyllä te olette oikeassa. Tulen maasta, joka liittyi Euroopan unioniin vuonna 2004. Ja niinpä on tavallaan unelmaan toteutunut, joita, joita minulla oli vielä kommunismin aikoihin Tuolloin en pystynyt kuvittelemaankaan, että joskus istuisin tällaisessa salissa ja puhumassa teille. Ja siksi otan kaikki sopimukset, myös sopimukset todella kuoleman vakavasti. Ja minä otan todella kaiken vakavasti. Koko Aki Communitaire, jokainen liittoutuma, johon me liitymme, jokaisessa on etunsa ja haittansa, mukaan lukien avioliitto. Ja minä otan todella kaiken äh, todella vakavasti. Olen vakuuttunut siitä, että, että toimielinten välinen sopimus kattaa tämän, mutta toteaisin myös, että minulla on mandaatti äh, esittää nöyrästi teille suositukset äh, komission vastuuvapauden myöstämiseksi E- eikä niinkään neuvoston. Minä arvostan jokaista esitettyä kysymystä, siksi myös pyrin vastaamaan niihin, mutta minusta meidän keskustelumme ei koske sitä asiaa, joka, josta minä vastaan. Kiitoksia. Selvä. Tämä kysymys on vielä avoinna. Muutama kollega otti sen esille. Niin, olkaa hyvä. Ja, dovolíte, zasedá... Jos sallitte, niin juuri tähän aikaan kansalliset parlamentit tap, ovat yhteisessä tapaamisessa puhemies Pötteringin kanssa ja muutaman minuutin päästä minunkin pitäisi esiintyä siellä ja pitää esitelmä talouskriisistä. Siksi minun täytyy pyytää anteeksi teiltä aivan erityisesti siitä syystä, että keskustelu ei nyt välittömästi koske komission talousarviota ja siitä vastuuvapauden myöntämistä. Olen vakuuttunut siitä, että olen käyttänyt mandaattini ja haluan sydämestäni kiittää teitä tästä rakentavasta keskustelusta ja haluankin tässä yhteydessä vielä painottaa sitä, miten tärkeää meidän yhteinen toimintamme on se, että pääsemme asianmukaiseen taloudelliseen toimintaan ja rahojen käyttöön. Totta kai on asioita, jotka meillä, meitä vielä piinaavat, jotka eivät tyydytä meitä, mutta jos me tarkkailemme trendiä, niin meidän täytyy todeta, että trendi on parantunut. Ei. Kunnioitan teidän työtänne ja teidän tekemien päätöksienne. Ja tässä hengessä esitän nämä neuvoston suosituksenne teidän päätöksentekoonne varten. Oli suuri kunnia saada puhua teille täällä tänään. Kiitoksia. President. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja. Ja kaikkea hyvää teille. Otamme suosituksenne asianmukaisesti huomioon. Äh, onko nyt vielä neuvoston edustaja paikalla vai onko täällä tämmöinen yleinen lähdön tunnelma? Aika kummallista. Pidän tätä kyllä aika erikoisena, että neuvostosihteeristä ei kukaan ole täällä, sihteeristöstä ei kukaan ole täällä, jos nyt puheenjohtaja joutuukin lähtemään. No, palaamme tähän varmaan myöhemmin. Herra Kamrella on nyt puheenvuoro. Uh, thank you, Mr. Chairman. Well, yeah. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin todellakin suurin osa kysymyksistä on jo tietysti esitetty ja kuten yleensäkin me saamme vastauksia, jotka selvästi paljastavat sen, että todellista tahtoa ei löydy tehdä yhtä näistä kahdesta asiasta, jotka täytyy tehdä. Ensinnäkin selventää ja yksinkertaistaa työmenettelyjä ja sääntöjä ja toiseksikin varmistaa se, että tehokas hallinnointi pannaan täytäntöön. No, minusta vaikuttaa siltä, että tämä herra Mulderin eh, viimeisin kysymys ei saanut vastausta ministeriltä ja olisi mielenkiintoista tietää, voitaisiko tämä kysymys esittää jotenkin kirjallisesti, koska tämä on hyvin keskeinen kysymys. Riippumatta siitä, millä tavalla me näemme roolimme ja se vastuun, joka meillä on, niin minun mielestäni on kyllä tarpeen tietää tarkasti, mitä näissä talousarvioissa on mitä me voimme nähdä, mitä me emme voi nähdä. Joten jätän tämän nyt teidän harkittavaksenne, herra puheenjohtaja. Voisitte lähettää tämän tarpeellisen kirjallisen kysymyksen asiasta. Kiitoksia. Nyt on kasaantunut jonkin verran kysymyksiä erityisesti tästä herrasmies-sopimuksesta. Ja hyvät kollegat, meidän on oltava tietoisia omasta vastuustamme neuvostohan nyt 14 kertaa sanoo, että jäsenvaltioiden mielestä kaikki on kunnossa. Ja sitten kotopuolessa jäsenvaltiossa puhutaan, että no Brysselissä on nyt jotain mätää. Meidän tehtävämme on tehdä tässä asiassa jotakin, kukaan muu ei voi sitä meidän puolestamme tehdä. Mutta nyt voisimme päättää tämän kohdan käsittelyn. Huomataan vielä, että tämä on tärkeä asia ja Haluan myöskin Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle aivan selkeästi sanoa tämän. Ei nyt puhuta eri kieliversioista tai sen sellaisista, mutta kuitenkin esimerkiksi tässä saksankielisessä sanotaan, että riittävällä varovaisuudella täytyy tulkita näitä tietoja. Mutta esittelijät ja esittelijät voivat ehkä tätä myöskin tahollaan analysoida, mutta mielestäni tämä ei ole kovin onnistunut muotoilu. No seuraavaa tapaamista silmäilmiteen neuvoston kanssa järjestämme haluaisin esittää, että me sanomme, että esityslista on kohtaa käsitelty, niin sitten se on käsitelty, koska tämä on oikeastaan aika, aika kehno juttu, että tällä tavalla tämä keskustelu päättyi. Me voimme ottaa nämä asiat vielä kohdassa kuusi uudestaan esille. Se on aivan oikein ja tärkeää. Ja olemme nyt inhimillisiä tässä suhteessa. Seuraavana kohta viisi, vastuuvapaus 2007 komissiolle. Ja esittelijänä on Odi. Ja nyt toivotaan virallisesti tässä vaiheessa tervetulleeksi komission varanpuheenjohtaja Kallasin. Ja mukana on aika paljon neuvoston jäseniä, jotka, jotka tästä kohdasta ovat osavastuussa. Ja herra Odi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt kun me olemme saattaneet loppuun tämän edellisen kohdan esityslistalla keskusteltuamme neuvoston puheenjohtajan kanssa ja hän ei ole vastannut tähän kysymykseen yhteisvastu- vastuuvapauskeskusteluun osallistumisesta täysistunnossa, joten minä todellakin pyytäisin, että veisitte eteenpäin tämän kysymyksen ja pyytäisitte, että neuvosto olisi läsnä tuolloin. Ja haluaisin nyt aloittaa tästä komission yhteisvastuuvapaus äh, mietinnöstä, niin haluaisin kiittää komission jäsen Kallasta hänen äh, avustansa ja hänen valmiudestaan vastata kysymykseen ja haluaisin myös äh, kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja haluaisin kiittää kaikki, kaikkia poliittisia ryhmiä ja samoin sihteeristöä, rouva Castilloa, kiitän vielä uudemman kerran ja samoin kuin herra Jörgensenia, joka toimitti tämän vuoden 2006 tärkeän asiakirjan. Ja kaikki ovat voineet lukea nämä Tämä mietin nyt ensinnäkin nämä horisontaaliset kysymykset, kuten kollegani myös minä olen pahoillani siitä, että meillä on nyt 14 vuotta peräkkäin kielteinen DAS, vaikka tässä on edelleenkin valvontajärjestelmät parantuneet, mutta parantuminen ei ole vielä ö, äh, ollenkaan riittävää. Olen iloinen siitä, että tilintarkastus tuomioistuimen kertomuksessa on myös äh, äh, merkittäviä parannuksia. Ensinnäkin näistä tileistä minä olen tänne esittänyt huomion. Minun mielestäni ei ole normaalia, että unionin konsolidoidut tiilit esitetään 58 miljardin euron verran negatiivisina. Niin. Minun mielestäni meidän, me tarvitsemme muutosta tähän 35 miljardaan, miljardiin henkilöstökuluihin. Minun mielestäni ei ole normaalia, että jäsenvaltiot eivät ole tätä maksaneet. Tälle tähän täytyy palata tarkistuksen muuhun, jossa enkä myöskään ymmärrä sitä, minkä vuoksi Galileo, joka alkoi vuonna 2007 tämän sopimuksen pohjalta, miksi tätä omaisuuserää ei ole kirjattu vuotuisen tilinpäätökseen ja myös sekin, että meillä ei ole mukana rakennuksiin liittyviä huolto- ja kunnostustöitä tässä. Sitten myös nämä eri virano, virastot ja eritoten nämä toimeenpanovat virastot, kun tarkastellaan näitä katettuja summia, eläkkeitä ja niin edelleen. Voitte itse tarkastella näitä lukuja, mutta vuosittaisissa tilintarkastuskertomustiivistelmissä ja kansallisissa lausumissa, niin minun mielestäni nämä vuosittaiset tiivistelmät ovat kyllä oikein hyvä askel eteenpäin. olen todennut, että asiakirjojen laatu vaihtelee suuresti ja tämän pohjalta sitten onkin aika hankala saada tällaista kokonaisarviota jaetusta tilintarkastuksesta ja sen tehokkuudesta, joten kansallisilla viranomaisilla on tässä kovasti työtä edessä. Kansallisten lausumien osalta meidän täytyy toistaa parlamentin vaatimus saada nämä kansalliset lausumat Mietinnössäni minä siteran niin niitä no, nimeä ne maat, jotka ovat ryhtyneet aloitteeseen, ne, ne myöskin nimeä, jotka eivät ole sitä tehneet. Ja olisin myös kiinnostunut, kiinnostunut tässä kollegojen näkemyksistä ja puhun ähm, oikeusperustassa 248, eli äh, ajatus siitä, että vastuuvapaus menettely institutionaalisten poliittisten menettelyjen tapaan siitä täytyy neuvotella ja meidän täytyy olla tilintarkastusasiakirjat kansallisten tilintarkastustuomioistuimen toimesta, jotka lähettävät sitten nämä hallituksille ja hallitukset ottavat mukaan tämän vastuuvapauskansio. Meidän täytyy löytää oikea menettelytapaan niin, että tästä tulee osa tätä vastuuvapausmenettelyä, joka tässä etenee. Olen tyytyväinen nähdessäni tämän sisäisen integroidun puitteiston ja edistyksen, jota tässä nyt on saavutettu asian osalta, mutta nyt on todellakin aika arvioida tilannetta, katsoa tätä teknisesti varmastikin, mutta myös katsoa tätä myös eettisestä näkökulmasta. Meidän täytyy varmistaa se, että me tiedämme, että sisäinen valvontajärjestelmä on asianmukaisesti riippumaton, niin että me voimme todella ottaa huomioon tämän osana tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastustoiminta, mutta myös meidän täytyy arvioida tätä sitten, tämä siedettävä riskitaso. Tämä on asia, jota minä henkilökohtaisesti haluan korostaa. En usko, että julkisten viranomaisten pitäisi tässä nyt sekantua tilintarkastusmenettelyyn. Tämä on kysymys, jonka minä esitin yksinkertaisesti. Ajatus siitä, että julkiset viranomaiset asettaisivat tämän siedettävän riskitason ja onko tämä kansainvälisten tilintarkastustandardien mukaista. Minä esitin kysymyksen, voidaanko näin toivoa ja meidän täytyy toimia ja meidän täytyy myös miettiä, mikä on tämä siedettävä riskitaso, joka pätisi siis tähän sisäiseen integroituun valvontaan. Ja siis linkki tästä tilin tarkastustuomioistuimen arvioon, onko tämä pätevä vai ei. Siis kansalaiset eivät oikein tule ymmärtämään, mitä tässä nyt oikein tapahtuu, eivätkä he ei voi ymmärtää, mikä on siedettävää, mikä on merkittävää, mikä on... Öö, riskitaso. Kansalaisten on hyvin vaikea saada tästä kaikesta otetta ja tämä on todella tässä tähdellistä. Sitten näistä keskeisistä asioista. Maatalous. No, sanon täällä, että meidän pitäisi yksinkertaistaa asioita enemmän. <laughs> Varmasti tästä olemme kaikki yhtä mieltä kohesiosta. Olen ottanut mukaan tänne yhden kohdan. Jälleen tällainen henkilökohtainen kysymys. 118 maksua sadoista tuhansista, jota on tehty. Onko tämä asianmukainen tällaisena koe näytöksenä tässä? Ja minä, tämä on osa tällaista teknistä tarkastusta tilintarkastustuomioistuimessa ja näyttäisi, että tämä on kansainvälisten standardien mukaista ja meidän täytyy varmistaa, että näin todellakin on. Tutkimuksesta tilintarkastustuomio, äh, tilintarkastusmenettelyt ovat erittäin kalliita ja tässä takuita ei niin välttämättä ole. Ja koulutuksesta on pyydetty komissiosta äh, taas lausuntojen harmonisointia, niin kaikki voivat itse tarkastella tätä kertomusta. Ja olisi mielenkiintoista kuulla kollegoilta, onko heillä jotain kysymyksiä tästä asiasta. Kuten sanoin, tämä on varsin pitkä teksti. Sitten ulkoiset toimet. Tässä on jotakin huolenaiheita. Esitin kysymyksen siitä, että pitäisikö kenties selventää ulkoisten toimien ja kehitystoimien toteutusta, koska aina ei ole kysymys yhteisötoimista, joskus on hallitusten välisistä toimista kysymys, mitä tehdään miten tässä valvonta toimii. Tässä on paljon erilaisia kysymyksiä, jotka täytyy selventää. Jos me haluamme tehokkaammin tämän tarkistaa. Sitten liittymistä edeltävä strategia. Liittymistä valmisteleva strategia. No tietysti täällä valiokunnassa on esitetty useita huolia eritoten Bulgarian ja Romanian kohdalla. Kosovon osalta teen uudelleen ehdotuksen, joka tein aikaisemmin, eli pyydetään, että kansalliset tilintarkastustuomioistuimet olisivat mukana Kosovossa. Ja kun me vierailimme Kosovossa nähdäksemme, mitä siellä oikein tapahtui, saimme paremman näkemyksen tästä maasta ja minä yritän nyt sitten näitä asioita ottaa huomioon tässä. Hallintomenoista ei niinkään mitään, mutta perusrakenteesta, infrastruktuurista otin tänne vielä mukaan huomioon sen siitä, että komission täytyy tiedottaa meille kaikista rakennuksiin liittyvistä hankkeista. Ja näin on kyllä varmaan tapahtunutkin, mutta me haluamme, että tämä tieto olisi hieman tarkempaa, yksityiskohtaisempaa. Puheenjohtajan lopuksi vielä tässä toteisin, että tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta ei ole mitään sen erityisempää. Minä olen tässä vähän tehnyt tällaisen leikkaa liimaa harjoituksen. Johtopäätöksenä ehdottaisin, että parlamentti äänestäisi vastuuvapauden puolesta, mutta sanon komission varapuheenjohtajalle että minun näkemykseni nykytilanteesta, ja monet kollegat varmasti jakavat näkemykseni, en ole tyytyväinen. Ja minusta olisi mielenkiintoista kuulla, kuulla komission varapuheenjohtajan näkemyksiä asiasta. Ja tietysti kun hänen mandaattinsa on nyt jo lopuillaan, tietysti tämä on 2007 vastuuvapaus, mutta me emme voi estää sitä, että parlamentti saa todellisen valvontavallan siihen, millä tavalla komissio on toteuttanut omaa mandaattiansa. Tämähän lähti liikkeelle tästä vetomuksesta, että me saisimme myönteisen Dassin. ja minä todellakin haluaisin vastauksen tähän, herra varapuheenjohtaja. Haluaisin kuulla, mikä teidän kantanne on, millä tavalla tässä pitäisi nyt mennä eteenpäin, millainen työohjelma meillä pitäisi olla, jos joku kaunis päivä todella haluaisimme ja voisimme saada tämän positiivisen Dassin. Dankeschön, Herr Berichterstatter. Kiitoksia esittelijälle näiden sanojen takana piilee varsinainen työtaakka. Ja seuraavana puheenvuoronsa varapuheenjohtaja Kallas. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos esittelijä tästä hyvästä ja rakentavasta mietinnöstä ja niistä siitä suosituksesta, että myönteinen DAS myönnettäisiin komissiolle 2007. Mietinnössä on paljon rakentavia suosituksia ja jos ne hyväksytään, niin komissio pystyy ne kyllä myöskin käytännössä panemaan toimeen. Saatte meiltä palautetta myöskin kirjallisesti, mutta otan nyt esille joitakin kohtia, joista komissio on eri mieltä tai joissa tätä mietintöä olisi syytä selventää. Ensinnäkin mietinnössä kiinnitetään paljon huomiota komission henkilöstövoimavaroihin ja koulutukseen. Jos Tämä henkilöstökuvio ei ja arviointi ei vaikuta ensisilmäyksellä johdonmukaiselta, niin se johtuu siitä, että on käytetty eri menetelmiä. Kohta 121 pitäisi siis poistaa. On myös esitetty, että tätä pitäisi toteuttaa vain erityisen tärkeiden ja arkaluonteisten postien osalta, ja 123 kohta käsittelee tätä kohdat 124, 125, 6 ja 7, jotka käsittelevät koulutuspolitiikkaa, ovat hyvin kiinnostavia. Minä itse olen ollut hyvin paneutunut tähän rakennuspolitiikkakysymykseen. Se on avointa ja läpinäkyvää ja Euroopan parlamentti on tietoinen kaikista tärkeimmistä hankkeista. Tietysti pitää olla selkeä hallinnollinen riippumattomuus näissä asioissa ja komissio ei puutu muiden toimielinten rakennusten hallinnointi, vaikka sitä toivottaisinkin ehkä joskus. Sitten Bulgarian ja Romanian kohta on ehkä hiukan liian ankara. Komissiolla on vakavia huolia varojen hallinnoinnista ja 2007 asetettiin tiettyjä ehtoja varojen käytölle. 2008 sitten näitä varoja jäädytettiin. Olaf tekee tiivistä yhteistyötä näiden maiden viranomaisten kanssa ja komissio vaatii vaatimasta päästyäänkin sitä, että komission rahojen hallinnointia sekä oikeus- ja muuta hallintojärjestelmää uudistetaan. Toivon, että näistä vaikeuksista on opittu ja tulevaisuudessa kaikki toimii paremmin. Sitten kohdat kahdeksan ja muut sen suuntaiset eivät mielestäni ole oikein, sillä komissio toimii täysin kansainvälisten tilintarkastustandardien mukaisesti. Toisaalla puolestaan todetaan, että tilintarkastusta pitäisi hoitaa toisella tavalla kuin nyt, ja tämä sitten puolestaan johtaisi siihen, että varoja ei olisi käytettävissä kaikkiin tarvittaviin tarkoituksiin. Monissa kohdissa ehdotetaan uusia raportointivelvollisuuksia, ja meidän mielestämme nämä tiedot ovat jo saatavina. Esimerkiksi 33, 39, 37 kohdat ovat sellaisia, joissa vaaditaan listauksia jäsenvaltioiden järjestelmistä. Kannatan kyllä tätä ajatusta sinänsä ja ymmärrän sen, mutta mielestäni paras toimintatapa on sekin, et jatkossakin, että komissio vuosittaisissa kertomuksissaan pääjohtajien kautta kerää näitä tietoja. Nämä tiedot ovat jäsenvaltioiden ja parlamentin ja suuren yleisön käytettävissä vuosittaisella pohjalla. Esittelijän tärkeä esille ottama asia on sellainen, että kohdassa 43 ehdotatte konferenssia siitä, miten päästäisiin positiiviseen DASiin. Se voisi keskittyä siihen, mitä toimielinten välillä voitaisiin tehdä nykyistä paremmin. Saksa esimerkiksi on sanonut, että artiklan 248 mukainen DAS-menettely ei toimi ja se sinänsä aiheuttaa virheriskin monilla politiikan aloilla. Tällainen aihe voisikin olla konferenssin keskiössä ja mielestäni olisi avuliasta neuvoston kanssa käytävissä neuvotteluissa, että parlamentti tukisi tätä seikkaa. Paljon kiitoksia tästä mietinnöstä, mutta edelleen haluaisin sanoa sitten jotakin epämuodollisempaa asiaa, mihin mandaattini ei välttämättä riitä – ja minäkin nyt haluaisin sanoa jotakin, mitä itse ajattelen tästä pääkysymyksestä, tarkastuslausumasta. Tietysti meidän täytyy saada tämä ongelma pois pöydältä ja meidän täytyy jatkaa työtä positiivisen DASin saamiseksi. Tähän kuul- mielestäni on kolme mahdollisuutta. Ensinnäkin täytyy poistaa, poistaa kaikenlainen mystiikka tämän lauseen ympäriltä, nimittäin että tilintarkastustuomioistuin ei voi julkisesti mennä sanomaan, että kaikki tilinpidon taustalla olevat asiat eivät ole täysin laillisia eikä toimita täysin laillisesti. Tämä tapa, jolla asiasta nykyään puhutaan, on hyvin mystinen todellakin ja keskustelut osoittavat, että kuitenkin aika monella alueella asiat ovat parantuneet. Se, että miten tätä saataisiin sitten selkokielistettyä, niin sitä en oikein tiedä. Se onkin monen arvoitus. Ainakaan me emme voi ehdottaa muutoksia itse perussopimukseen tällä hetkellä. Toinen tapa, jossa sitten, jolla voidaan päästä esille, liittyy tähän hyväksyttävän virheriskin. Tilintarkastustuomioistuin on tehnyt valtavasti tämän aiheen hyväksi ottamalla nämä liikennevalot käyttöön. Ne ovat minusta oikein hyvä asia ja sen olenkin tuonut aina esille keskusteluissa. Kolmas ehdotus olisi sitten se, että suhtauduttaisiin aika radikaalisti kohesiorahaston varoihin – Minulla ei ole siis mandaattia sanoa näin, vaan kerron nyt henkilökohtaisen mielipiteeni. Kohesiorahasto voitaisiin jakaa kahteen osaan. Ensimmäinen osa menisi syrjäisille alueille ja Eurostatin määritelmän mukaan sitten määriteltäisiin nämä alueet. Ne olisivat täysin jäsenvaltion vastuulla. Kaikki myöskin mikä liittyy tilintarkastukseen, kirjanpitoon ja, ja parlamentille annettaviin tietoihin ja lausumiin. Toinen osa sitten olisi keskitetyssä hallinnossa. Euroopassa on paljon suuria hankkeita ja tälläkin hetkellä puhutaan siitä, että tarvitaan infrastruktuuriprojekteja esimerkiksi energia-alalla – ja tällaiset olisivat sellaisia, joita voitaisiin keskitetysti hoitaa ja arvioida ja seurata, tehdä tilintarkastukset keskitetysti. Ja olisi myöskin selkeää sitten tarkkailla konkreettisia tuloksia. Viime kerralla, kun olin täällä, puhuttiin tästä hyväksyttävästä virheriskistä. Ja toivoisin, että otettaisiin Silloin siis toivottiin, että arvioitaisiin myös poliittisia tuloksia näiden tarkastuskysymysten ohella. Nämähän ovat hyvin monimutkaisia kysymyksiä kaiken kaikkiaan. Nämä viimeiset sanat nyt olivat aikamoista improvisointia, mutta kiitos kuitenkin huomiostanne. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Onko tilintarkastustuomioistuimena mitään kommentoitavaa tähän esittelyämme? Herra Bonici, olkaa hyvä. Yes, thank you, Mr. President. Yes. Kiitoksia puheenjohtaja. Päätöslausunnon luonnos on tietysti hyvin yksityiskohtainen ja siinä on paljon rakentavaa, rakentavia elementtejä, joita todellakin kannattaa äh, pohtia. Meillä on ollut jo mahdollisuus mainita tässä esittelijälle joitakin seikkoja ja varmaan jotakin lisää tarkistuksia tulee tähän, jos oikein olen ymmärtänyt. Tietysti olisi hyödyksi, jos käytäisin keskustelua näistä. Ja onko tämä nyt riittävä vai ei? Ja tämä metodologia, niin metodologia on nyt usean otteeseen asetettu yksityiskohtaisen tarkastelun alaiseksi ja olisi kenties parempi, jos keskityttäisiin ei vain siihen, millä tavalla viestin tuo ja viestiä tuo, vaan mitä voitaisiin tehdä, jotta lopputulosta voitaisiin parantaa. Ja kuten yritin selittää ministerin täällä ollessa, niin tulos, joka meillä on, on kyllä hyvin vahvalla pohjalla. Hyvät kollegat, kun minä sanoin ja tuomioistuin sanoi, että alhaisin virhetaso, siis kaikista matalin virhetaso 95 prosentin tilastollisella todennäköisyydellä. Ja siis tämä on tilastollinen käsite, niin tämä on yli 11 prosenttia tämä virhetaso ja valitettavasti tämä nyt on tämä tulos. Ja tämä on myös johdonmukainen tulos edellisten maiden, edellisten vuosien tulosten mukainen. Ja sekin oli silloin riippumaton analyysi, joten, joten vähemmän pitäisi nyt keskittyä siihen, millä tavalla viesti välitetään, ja enemmän pitäisi keskittyä siihen, millä, miten voitaisiin tehdä. Ja herra Kallas kyllä avasi keskustelun joidenkin tärkeiden asioiden osalta, koska on selvää, että tilanteen parantamiseksi tarvitaan uudenlaista ajattelua eritoten rakennerahastoista, mutta ei pelkästään niistä, vaan myös joiltakin muiltakin aloilta. Ja eritoten sitä täytyy pohtia, millä tavalla varainhoitoa voidaan paremmin hallinnoida niin, että voidaan varmistaa se, että varojen vaikutus on sitten loppujen lopuksi se, mitä parlamentti ja neuvosto halusivatkin, eikä vaikutus ole sellaista, että se ei ole tyydyttävää tuomioistuimesta olemme usean otteeseen sanoneet, että pitää keskittyä enemmän yksinkertaistamiseen ja että täytyy enemmän painottaa sitä, että kun on näitä ohjelmia, niin ohjelmia, niin täytyy miettiä, mikä valvonta, minkälaiset valvontakulut tulevat olemaan. Ja tämän menoerän täytyy olla järkevällä tasolla, ja jos näin ei ole, niin sitten täytyisi kenties näiden rahastojen rakennetta tarkastella uudelleen. Ja tämä on hyvä viesti, jos Tämä on se viesti, jolla nyt, tai se tapa, jolla katsotaan tulevaisuuteen. Ja muuten tämä päätöslauselma. Muilta osin me seuraamme keskustelua tarkasti ja me olemme esittäneet jotakin suosituksia ja toivomme, että nämä suositukset otetaan huomioon tässä. Kiitoksia. Ja nyt sitten edustajien puheenvuorot. Ensin Jörgensen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa tässä kiittämällä esittelijää tästä työstä. Minä olin teidän asemassanne viime vuonna, joten minä kyllä tiedän kuinka monta työtuntia tähän menee. Minä todella kiitän teitä tähän mennessä tehdystä työstä. Tietystikin me PSE-ryhmässä olemme aivan yhtä huolestuneita kuin muutkin valiokunnan jäsenet siitä, että 14 kertaa peräkkäin tilintarkastustuomioistuin ei ole voinut antaa myönteistä tarkastuslausumaa. Monista syistä mielestäni tämä vuosi on hieman monimutkainen, mitä tulee tähän, meni, tähän menetelmään koska viimeisten parin vuoden aikana, eritoten viime vuonna, täällä valiokunnassa me onnistuimme painostamaan komissiota ja itse komissiokin ryhtyi joihinkin uusiin aloitteisiin, jotka käynnistettiin vasta siinä vaiheessa, että että tietenkään tämän vuoden tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa vielä tuloksia ei voida nähdä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on hyvin huolestuttavia johtopäätöksiä tilintarkastustuomioistuimelta, mutta meillä on myös kenties aihetta uskoa, että nämä johtopäätökset eivät tule ensi vuonna olemaan niin pahoja enää, koska viime vuonna jo ryhdyttiin näihin uudistuksiin. Toisaalta Valiokunnassa me annamme vuosittain vastuuvapauden. Tämä on meidän tehtävämme. Tämä meidän täytyy aina pitää mielessämme. Ja tämän vuoksi meidän täytyy olla kritiikissämme kyllä ihan voimakas sanaisia. Meidän täytyy myös kantaa vastuumme äärimmäisen vakavasti. Siinä mielessä tämä harjoitettu tehdään joka vuosi. Tämän muistaen tietysti omassa, omasta ryhmästämme tulee teidän mietintöönne joitakin tarkistuksia. Tarkastelemme sitten, voimmeko tässä tehdä yhteyden edellisten vuosien mietintöihin jopa näkyvämmäksi kuin mitä ne nyt tällä hetkellä ovat. On kenties joitakin alueita, joilla on, meillä on hieman erilainen kanta verrattuna esittelijään. Eritoten tässä nyt ajat yhteinen tutkimusaluetta. Kenties meidän täytyy saada tähän jotakin positiivisiakin asioita ja sanoa, että komission jäsen Chasnik on tehnyt paljon työtä asioiden parantamiseksi. Eri suositukset, joita me olemme antaneet nyt parin kolmen vuoden ajan komissiolle. Näitä suosituksia on seurattu ja joillakin aloilla komissio on mennyt jopa pitemmällekin kuin mitä me olisimme odottaneet ja mitä olemme pyytäneet. Ja vaikka tässä, tällä alalla edelleen on ongelmia, niin on vaikea nähdä, että mitä komissio olisi voinut vielä paremmin tehdä. Tämä on johtopäätökseni, joten tulemme esittämään tästä asiasta tarkistuksia. Sitten koko tämä yksinkertaistamiskysymys. Esittelijän mietintöön ottamat monet johtopäätökset ovat erittäin hyviä ja me ehdottomasti tulemme niitä tukemaan. Kenties totta on myös se, että tarvitaan enemmän kertomuksia jotkut tiedoista, joita te herra esittelijä pyysitte, ne ovat jo saatavilla, joten minä kyllä mietin, miksi te esittette nämä ää, pyynnöt, näitä tietoja ei ole aina kertomuksia ei ole aina helppo löytää, niitä ei ole helppo verrata siinä muodossa, kun me saamme ne, mutta herra Kala sanoi aivan oikeassa sanoessaan, että näitä on näitä kertomuksia. Ketäs meidän täytyy keskustella nyt komission kanssa ja meidän täytyy myös käsitellä tätä kysymystä ryhmien välillä. Millä tavalla me voisimme nyt tulevaisuutta varten saada paremman järjestelmän, että vältetään väärinkäsityksiä ja helpotetaan meidän työtämme. Ja tietysti vielä tärkeämpää on se, että Euroopan kansalaiset saavat nämä tiedot, jos he niitä haluavat. Haluaisin tähän lisätä vielä erään seikan. Tämä kohta mietinnössäni, jossa käsitellään avoimuutta, niin tämä kaipaisi hieman enemmän työstämistä. Avoimuuden pitäisi olla meidän kannaltamme yksi tärkeimmistä asioista. Edellisenä vuosinakin olemme tätä jo korostaneet. Herra Mulderin mietinnössä vaadittiin, että me otetaan huomioon, ja tästä oli kokonainen luku. Olen yhtä mieltä tästä, mitä jo kirjoitatte asiasta, kun sanotte, että meidän täytyy saada kaikki tiedot lopullisista edunsaajista. Tämä on varainhoitoasetuksesta ja tämä olisi pitänyt toteuttaa, mutta näin ei ole. Meidän pitäisi lisätä myös se, että riittä, meillä ei ole vielä riittäviä tietoja. Ne tiedot, joita on saatu, ne eivät ole riittäviä eikä niitä voida käyttää vertailumielessä. mielessä eikä meillä ole mitään selviä takuita siitä, että tiedot ovat äh, tarkkoja. Eikä meillä ole mitään takuita komissiolta siitä, että nämä tiedot ovat nimenomaan niitä tietoja, joita me pyysimme. Tämä on tietysti oikeudellinen kysymys, mutta siihen täytyy löytää vastaus. Löytyä vastaus. Ja myöskin olisi vain järkevää, jos meillä olisi jonkinlainen kommentti tästä koko aloit- avoimuus aloitteesta. Viimeisten parin kolmen vuoden aikana on tapahtunut paljon, mutta on myös paljon vielä parannettavaa ja tämä on tärkeä osa koko tätä menettelyä. Ulko asioista, ulkosuhteisiin menevistä varoista olen pitkälti yhtä mieltä esittelijän lausuntojen kanssa. Mielestäni tälläkin alalla on äärimmäisen tähdellistä muistaa se, että ensimmäisenä askeleena täytyy olla tietojen saatavuus. Ja koska tilanne ei edelleenkään tämän suhteen ole tyydyttävä, niin Tämän pitäisi olla keskeisessä asemassa mietinnössä. Ja odotamme sitä, mitä menettelyn muissa vaiheissa tapahtuu. Me varmaan saamme järkevän mietinnön aikaiseksi ja me varmaan voimme saada sellaisen mietinnön, jossa suositellaan vastuuvapautta. Vielä yksi loppu neuvo tässä. Kenties pitäisi pohtia ja tulee myös esittämään tarkistuksen tähän suuntaan voitaisiin miettiä sitä, että mietintö alkaisi kaikista tärkeimmillä johtopäätöksillä, kun tarkastellaan näitä asiakirjoja, joita me lähetämme täältä suuren yleisön luettavaksi, niin joskushan niitä on aivan mahdotonta ymmärtää. Ehkä niiden niistä voisi tehdä vähän luettavampia kansalaisten kannalta, jos aloitettaisiin kaikista tärkeimmistä johtopäätöksistä. Tämä on tehty aikaisemminkin ja meidän pitäisi yrittää toimia näin myös tästä eteenpäin. Frau Ja edustaja Gressle, olkaa hyvä. Kiitoksia, minäkin kiitän esittelijää koska tästä siis esitetystä sisällöstä olen pikkuisen huolissani nyt komissaarin reaktion jälkeen, koska en ole varma, onko tämä ystävällisyys nyt ymmärretty, onko se mennyt perille. Koska viime vuonna meillä oli prosessi ja tässäkin on tämä liittynyt viest, visseihin lupauksiin. Ja tämä täytyy viedä kuitenkin parlamenttiinkin. Komissaarit olisivat asti kuulleet, että miten hän suhtautuu niihin asioihin, joita olen, olen tässä äh, käsitellyt, te, se mitä te sanoitte ei viittaa siihen, että, että te otatte vakavasti se, mitä te on pöydällä. Ja tällä tarkoitan teidän reaktioita no, esimerkiksi äh, Romania ja Bulgaria asioihin ja, ja verifiointimekanismeihin, jotka, joista täytyy jota on keskusteltu ja kritisoitu että sen suhteen, miten tehokkaita ne ovat. Ei tässä ole niinkään kysymys Bulgarista ja Romanista, vaan pikemminkin siitä, millä tavalla me tulevaisuudessa hoidamme näitä laajentumisia ja miten tulevia maita tullaan arvioimaan, millä tavalla tulevia maita voidaan valmistaa Euroopan unionin jäsenyyteen. Tämä on meidän päähuolemme. Ei ole kysymys siitä, että, että nyt saadaan keskusteltua siitä, että miten nyt on tapahtunut, se on lahjoitettu, mutta meidän täytyy puhua niistä johtopäätöksistä, mitä me teemme näistä, koska tämä on suuri juttu, mikä nyt tapahtuu Bulgarian ja Romanian kohdalla, ja tämä koskee bulgarialaisia ja romanialaisia ihmisiä myös. Siksi minua huolettaa se tapa, miten te reagoitte. Kiinnostaa myös, millä tavalla sitten luovutaan raportoinnista, tämmöinen name and shame, ja se, että kun puhutaan kohdennetusta kritiikistä jäsenmaiden kohdalla. Te sanoitte, että lukekaa 3500 sivua äh, Activity Reportista, joka on pääjohtaja, sitten te tiedätte, mistä on kysymys. Mutta siinä on 3500 äh, sivua. Kyllä minä vuodesta toiseen olen kirjannut monet asiat tiedoksi, ja siksi sanoisin, että olisin, me olisimme halunneet komission asiakirjan, koska tämä vuosittainen aktiviteettiraportti ei ole mikään komission asiakirja. Se on hallinnointidokumentti, mutta tästä komission asiakirjan laatiminen, joka olisi tavoitteellinen kysymyksen asetteluissaan, se olisi ollut tärkeää. Onhan tämä synteesi raporttikin, ja tässä rehellisesti sanoen noin meidän kesken että kyllä eh, eh, eh, se on kyllä kohtuullisen hyödytön ja tulokseton myös se tapa, miten komissio työskentelee. Minusta on todellakin tullut toteen näytettyä, siis joko te teette tämän synteesiraportin siitä, mistä pitäisi puhua, eli todellisen asiakirjan, joka puhuu oleellisista kysymyksistä hallinnoinnissa – tai sitten tehdään jotakin uutta ja pannaan se pöydälle, ja mitä me teemme uutta, ja tästä meidän täytyy keskustella, ja me tarvitsemme, tarvitsemme kunnollisen lupauksen teiltä. Te mainitsitte nämä kohdat, minä kirjoitin ylös. En ole nyt varma siitä syystä, että että miten tämä parlamentin rauhattomuus tietyissä asioissa, onko se tullut ymmärretyksi esimerkiksi äh, kiinteistöpolitiikasta. Ette varmastikaan usko, mutta eivät nämä ole minun juttujani. Ei todellakaan, nämä eivät ole minun hatustani. En minä ole ainoa, joka tällä tontilla työskentelee tai tällä työmaalla työskentelee. Että kyllä teidän pitää suhtautua äh, vakavasti kritiikkiin ja varmastikin me palaamme siihen, että, että mitä vaatimuksia nyt esitet, esitetään tässä mietinnössä ja kustakin vaatimuksesta me tarvitsemme komission äh, reaktion, koska muuten emme voi suositella, että me voimme hyväksyä tämän noin vaan. Kyllä me tarvitsemme vahvaa kantaa komissiosta ja myös merkin siitä, että komissio ottaa meidät vakavasti ilman niitä juttuja, ilman niitä juttuja joita jouduttiin viime vuonna käyttämään. Frau Luceva, Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа,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 Es dröhnt ganz laut. Irgendwer hat was gegen die Entlastung der Kommission. No joku nyt haluaa estää tämän komission vastuuvapauden ilmeisestikin. It's okay. Jetzt geht's. No toimiikohan nyt? Geht's? Now, can I continue? Ah. Yeah. Probieren wir es nochmal. Bitte, Frau Kollegin. Olkaa hyvä, yritetään uudestaan. Благодаря, господин председател. Тъй като голяма част от... Stop. Hur на den engelsk? Wir machen es Niin, no jos ruotsia puhuisitte, niin sujuisi varmaan paremmin. Hmm. Frau Lubcheva, probieren wir Kokeillaanpa vielä uudestaan. Onnistuuko nyt? I try. Yeah. Благодаря на господин председател. Тъй като голяма част от... Yeah? Okay. It's in the cabin, maybe. I try to speak in English, okay? Sind Samara, äh, wenn wir einverstanden sind, probier, die Frau Kollegin wird das auf Englisch machen. Jos nyt katsotaan, jos jatketaan englanniksi tai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 mietintöä on omistettu Bulgarille ja Romanialle. Minusta on tarpeen sanoa muutama sananen. Ennen tätä mietintöä me puhuimme useaan otteeseen ongelmista, jotka liittyivät Euroopan varojen hallinnointiin Bulgariassa ja Romaniassa. Ja minä luulen, että nämä julkaisut näissä asioissa tekevät selväksi, että Bulgaria – on saanut tällaisen leiman epäkorrektista olla, ja sen mukaan se olisi epäkorrekti unionin jäsen. Minusta on tarpeen parantaa viestintää Euroopan komission ja maiden, Bulgaria ja Romania välillä, mutta ei pelkästään Bulgaria ja Romania, ei pelkästään niistä ole kysymys, mutta tämä on tapahtunut muidenkin maiden kohdalla, ei pelkästään meidän maissamme, näissä uusissa maissa. Siitä syystä minä katson, että on hyvin tärkeää, että komissio valmistelee jonkinlaisia konkreettisia toimia, jotta voitaisiin parantaa tätä viestintää. Ja toteaisin, että on tarpeen öö, hyödyntää tätä raport- mietintöä ja pyrkiä konkreettisiin tuloksiin silloin, kun tutkitaan Bulgaria ja Romaniaa, koska yhteisissä saattaisi olla muuten tämä leimaaminen Bulgarian kohdalla jatkuu ja Bulgaria pidetään epäkorrektina jäsenenä. Minusta on tarpeen käyttää konkreettisempia menettelytapoja. Voin sanoa tämän, koska kaikki teistä tietävät, että tänä vuonna Bulgaria otti huomioon kaikki ne toimet, joilla pyrittiin parantamaan tilannetta maassamme. Odin mietinnössä minä onnittelen Odiaa tästä, tästä mietinnössä, koska tässä ensimmäistä kertaa näen suosituksia Euroopan komission suuntaan sen suhteen, millä tavalla valmistellaan näiden suhteita näihin kahteen maahan, Bulgariaan ja Romaniaan, ja miten vaaditaan parempia tuloksia ja parempia mekanismeja, joilla sitten hoidetaan valvonta ja täytäntöönpano. No, tämä on yhteinen vastuu, jos päävastuu täytäntöönpanosta ja Euroopan rahjan käytöstä Bulgariassa on, kuuluu sille maalle itselleen, niin minä Uskon, että Euroopan komissionkin täytyy kantaa oma vastuunsa tästä prosessista, koska monet menettelytavat hyväksyttiin liittymistä valmistelun vai kautena, jolloin Euroopan komission edustusto toimi jo ja perustettiin Bulgariaan. Ja siitä syystä onkin hyvin tärkeää sanoa, että uusi mekanismi, kuten strateginen dokumentti kaik, kaikkien maiden kohdalla, joka tulee olemaan, joka tullaan va- laatimaan ää, jäsenyyttä varten, niin se pitäisi laatia komissiossa – koska on aivan normaalia, että saadaan hieman aikaa valmistautua ja luoda omat mekanismit, joilla voidaan sitten antaa palautetta ja joilla päästään sitten Euroopan unionin rahojen kunnolliseen käyttöön. Kiitos. Kiitoksia. Ja kollega Mulder. Kiitoksia. Luulin, että olin tässä puhujalistalla. Ja kiitän nyt tästä puheenvuorosta. Meidän täytyy edelleen puhua asiasta. Minä en voi puhua yhtä vakuuttavasti komissiolle kuin muut ovat täällä puhuneet, koska tässä on nyt vahva liike lykätä vastuuvapauspäätöstä. Miksi? Siksi, että me, meidän mielestämme parannukset ovat tapahtuneet etanan vauhtia, ne eivät ole riittäviä. Jos näitä parannuksia nyt me ajatellaan tulevien vuosien kannalta, niin ehkä 25 vuoden päästä saadaan sitten vihdoinkin myönteinen tarkastuslausema. Tämä nyt ei ole mitenkään kovin rohkaiseva näkymä. Toiseksikin me olemme tehneet elinten välisen sopimuksen ytimeksi sen, että meillä on vuosittaiset tiivistelmät tässä. Ja jos me tarkastelemme viimeisten kolmen vuoden parlamentin päätöslauselmia, niin niissä aina vaaditaan kansallisia lausumia. Komissio viime vuonna sanoi, että se ei niitä vaatisi. Ja sitten heitä painostimme ja komissio lähetti viestin, että no kyllä nyt loppujen lopuksi tämä tehdään, mutta ei ole mitenkään selvää, mitä komissio nyt tässä on tehnyt. Jopa esittelijä toteaa artiklassa 20, että hän valittelee komission epäonnistumista toimia herra Jörgensenin päätöslauselman 2008 pohjalta vuoden 2006 vastuuvapauden osalta, jossa puhuttiin siis jäsenvaltioiden tarkastuslausumien laadusta. Ja komissio ei ole tehnyt mitään asian suhteen. Tässä ei todellakaan kunnioiteta parlamenttia, sitä odotetaan, että parlamentti antaa vastuuvapauden. Omassa ryhmässäni me todella vahvasti nyt tuemme tätä minun mielestäni komissio on täysin jättänyt komission huolimatta parlamentin tässä nyt huomiotta ja vain puhunut kauniita sanoja. Joka vuosi luvataan tehdä jotain, mutta ei tehdä mitään. Kiitoksia komission. Täytyy ottaa tämä huomioon. Tietysti komissio voi myös kommentoida halutessaan. Sitten Botopoulos. Merci, monsieur le président. Euh, j'avais deux remarques euh, un peu précises et techniques, mais je... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kaksi teknistä erityiskommenttia, mutta haluaisin myös antaa oman näkemykseni siitä, mitä herra Mulder tuossa juuri totesi. Kyllä ymmärrän teidän huolenaiheenne, mutta uskon, että mentäisiin liian pitkälle, jos ei tänä vuonna annettaisi vastuu vapautta, kun komissio on erityisesti ponnistellut. Esittelijä kyllä sanoo, että me emme ole mitenkään täysin tyytyväisiä, mutta että tässä on ponnisteltu parannusten eteen. Ja te tiedätte vielä paremmin kuin minäkin, että tänä vuonna on vaalit. En tiedä, onko tämä nyt paras vuosi sille, että ei annettaisi vastuuvapautta. Ihan vain spontaani kommentti siihen, mitä herra Mylder sanoi. Sitten kaksi hieman teknisempää kommenttia minulta sisällöstä. Olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä herra Jörgensen sanoi. Hän on ryhmästämme vastuussa tästä asiasta. Mietintö on hyvä, se voisi olla vielä pienellä ponnistuksella entistä parempi. Ja sitten Olafista. Ja on tärkeää puhua Olafista. Tämä on osa meidän avoimuusvälineidemme kirjoa, jos nyt näin voin tämän esittää. Enkä oikein ymmärtänyt tätä. Minä yritän lukea tämän äh, kreikaksi ja englanniksi. Minulla ei ole sitä ranskaksi tällä edessäni, mutta en oikein ymmärtänyt, että moititteko Olafia sanoessaan, että Olaf ei oikein toimi hyvin vai vai sanotteko itse asiassa, että Olaf ei saa niitä resursseja, joita se tarvitsee tehdäkseen hyvää työtä? Haluaisin tästä, tähän tarkan vastauksen. Ja Rova Kreslen asiakirja Olafista osoittaa, mitä tärkeää tämä on. Ja sitten seuraava niin liittyy kohtiin 66, 67 ja 68. Tässä ensimmäistä kertaa puhutte että vuodesta 2007, jolloin nyt ollaan antamassa – vastuuvapautta, vaan aikakaudesta 2000-2006. Ja teillä on tällainen laajempi analyysi tässä siitä, mitä on tapahtunut kohesiorahastossa, sosiaalirahastossa ja niin edelleen. Ja tietysti Kreikka tässä mainitaan äh, artiklassa tai kohdassa 67 tämä mainitaan. Minä en ole yksi niistä jotka nostavat heti nyrkkinsä pystyy, kun näkee omasta maastaan esitettävän kriittisen kommentin. Mutta minun mielestäni tässä teillä on erilainen tapa tarkastella asioita, tarkastella tätä kuuden vuoden kautta, jonka aikana Kreikan asema ei ollut hyvä ainakaan näinä loppuvuosina. Tämän jälkeen hän järjestelmä on muuttunut ja kenties nyt on hieman epäreilua osoittaa syyttävällä sormella tässä ketään. Onko komissiolla vielä jotain sanottavaa? No sitten on esittelijän vuoro, herra Odi. Merci, euh, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, kiitän kaikkia kollegoita esitetyistä kommenteista. Olen pannut merkille, että mitä mieltä komission varapuheenjohtajana asiasta. Herra Jörgensen puhui jo eräiden kappaleiden parantamisesta – avoimuutta silmällä pitää. Pitää paikkansa, ne ovat sellaisia kappaleita, joita voidaan ja joita pitääkin parantaa. Ja se, tämä on ongelmatonta sinänsä. Kiitän myös Rova Kresliä ja Rova Lutsevaa esitetyistä arvioista. Ja siitä, mitä herra Mulder sanoi, olen valmis yhteistyöhön hänen kanssaan, jos, jos näin halutaan – joilla voidaan sitten keskittyä tiettyihin aspekteihin tässä mietinnössä. Meillä on varmasti yhteinen asia. Me kaikki haluamme saada myönteisen lausuman. Tietenkin voidaan puhua siitä, että, että äh, miten asioita on parannettu. Jos me esitämme tänään vastuuvapausmietinnön, se ei ole vielä päätös tietenkin monia päätöksiä, monia asioita tehdään vielä aivan liian hitaasti. Lokakuussa tilanne ei muut ole toinen kuin tänä päivänä. Tämä tarkoittaa sitä, että lokakuussa tulee äänestyspäätös olevan kielteinen. Ja, ja sinänsä mietintö ei mitään muuta. Komissiota voidaan kehottaa tietenkin sanomaan meille, miten ja milloin saadaan myönteinen tarkastuslausuma, joskin me tiedämme, että että sopimus on myös tietyssä roolissa sitten uskoakseni meidän täytyy meidän täytyy pyrkiä myönteiseen linjaan. Kohta 20 oli esillä herra Mulderin puheenvuorossa. Kohta 20 ei ehkä riitä se, kun ajattelen, mitkä nämä poliittiset vaikutukset tällaisessa päätöksessä ovat vastuunvapautta silmällä pitäen. Sitten herra Potopoulos, te puhuitte vähän niin kuin Olaf. Me katsomme, että Olaf tarvitsee enemmän varoja. Ehkäpä tätä äh, sanamuotoa pitäisi vähän parantaa. Ja äh, sitten kun me muist, kun puhutaan siitä, että jäsenvaltioita pitäisi puhutella nimillään, ja ne pitäisi nimetä, erityisesti kohesia rahastojen osalta, ehkäpä tässä voitaisiin tehdä kompromissi, tarkistus, myös varjoesittelijöiden kesken, jos me voisimme sopia, sopia siitä, että otetaanko nimet pois vai ei. No, sitä täytyy miettiä. Minä en sinänsä vastusta sitä, että me ö, asiaa käsittelemme. Lopuksi vielä seuraava asia. Olen hyvin iloinen tästä hyvin rakentavasta keskustelusta ja kirjaan tiedoksi, että monet jäsenet ovat esittäneet erilaisia näkemyksiä ja täysistuntoa silmällä pitäen, niin sitä ennen komission täytyy huolehtia siitä, että tämä hyvin epätyydyttävä tilanne, joka nyt on vallinnut yhdeksän kuukauden ajan, että, että se, kun semminkin kun meillä on 14 vuoden ajan tällainen tilanne kun on, ja parlamentti on käsitellyt joka kerta tätä vastuuvapausasiaa. Me tarvitsemme parlamentille vakuutuksen siitä, että jonakin päivänä saataisiin positiivinen tarkastuslausuma. Sitten vielä lopuksi anekdootin poikainen ennen kuin lopetan. Nimittäin täällä on puhuttu siitä, että no, loppupeleissä parlamentti voi puraista mutta se ei koskaan puraise kunnolla. No tässä pitää olla varovaisia, koska jonakin päivänä parlamentti kyllä puraisee. Ja silloin, se on, silloin siitä, sen saavat kaikki tuta. Kyllä nyt on korkea aika saada asiat eteenpäin. Ja myös meidän täytyy pystyä vakuuttamaan äänestäjille, että me pystymme sanomaan heille, että me olemme työmme tehneet me olemme valvonneet toimenpanevaa valtaa erityisesti julkisten varojen käytön osalta. Ja toimenpaneva valta, eli komissio, kunnioittaa puheenjohtaja Paroson lupauksia totta kai meidän täytyy myös tietää, että miten ja milloin jossain vaiheessa saadaan myönteinen tarkastuslausuma. Kiitoksia. Ja vielä kerran. Onneksi olkoon jo tässä vaiheessa, että tämähän ei vielä ole valmis, mutta olette jo tässä vaiheessa tehnyt todella paljon töitä ja paljon kiitoksia tästä hyvästä työstä tässä vaiheessa esittelijä Odille. Tämän kohdan lopuksi muistutan tarkistusten määräajasta torstai 19. helmikuuta kello 12. Ja pyytäisin, että vilkaisette vielä näitä muitakin määräaikoja. Maanantaina 16. maaliskuuta meidän pitäisi päästä äänestämään valiokunnassa ja ehkä myöskin 19. päivä maaliskuuta äänestetään, jos, jos tarpeen. Ja sitten huhtikuun toisessa Strasbourgin istunnossa tämä sitten tulisi käsittelyyn. Ja kiitän tämän kohdan käsittelystä. Lopetan sen ja tullaan kohtiin 6-12 muiden toimielinten vastuuvapaus ja siitä vastaa kollega Södergaard. Tack, herr Forman. Kiitos puheenjohtaja. Tehtäväni on ollut käydä läpi tätä vastuuvapautta – näiden muiden toimielinten osalta. Niitähän on koko joukko. Ja nyt olemme päättäneet ottaa joitakin etusijalle tässä käsittelyssä ja katsoa vastuuvapautta e- erityisesti neuvoston osalta. Siitä syystä, että valiokunnassa on monta kertaa monien vuosien ajan ilmaistu se tosi seikka, että me emme ole tyytyväisiä vallitsevaan asian tilaan, mitä tulee meidän tehtävämme. Neuvosto ei tunnu välittävän siitä, että meillä on tällainen tehtävä, mutta me toivoisimme, että neuvosto toimisi vastuullisesti. Mehän tässä äskettäin näimme esimerkin siitä, miten asiat oikein sujuvat. Neuvoston edustaja oli täällä paikalla ja juuri ennen kuin piti alkaa keskustella heidän vastuuvapaudestaan, niin he häipyivät paikalta. Tämä osoittaa todellakin sen, että ei ole mitään todellista vuoropuhelua kun puhutaan muiden toimielinten kanssa, niin ne vastaavat asianmukaisesti kysymyksiin. Ei nyt aina niin kuin toivoisimme, mutta neuvosto ei ylipäänsä vastaa. Ei neuvostoa edes kiinnosta osallistua keskusteluun. Se on ihan oma juttunsa. Ja mistä silloin oikein keskusteltaisiin, jos, jos ei voi keskustella, jos olosuhteet ovat tällaiset? Ensinnäkin haluan kuitenkin kiittää tässä varjoesittelijöitä ja sihteeristön väkeä, joka on tehnyt hyvää työtä ja hyvässä yhteistyössä tässä asiassa. Haluan muistuttaa mieliin myös hiukan taustoja jos ajatellaan, että tämä teksti on aika terävä ja sitten ehdotetaan sitäkin mahdollisuutta, että evätään vastuuvapausneuvostolta. Monien mielestä tämä menisi liian pitkälle ja onkin tärkeää painottaa sitä, että ehdotamme sitä, että jatketaan valiokunnan vuosia edustamalla linjalla Voidaan palata esimerkiksi vuoteen 2002. Silloin parlamentti meidän ehdotuksestamme hyväksyi päätöslauselman neuvoston vastuuvapaudesta vuodelle 2000 ja siinä kirjoitettiin, minulla on se tässä englanniksi, että menneisyydessä on tarkasteltu asianmukaisten budjetin pääluokkien täytäntöönpanoa ja parlamentin kanta on se, että luonteeltaan kasvavat menot neuvoston hallintobudjetissa, ulkopolitiikassa, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa sekä oikeus- ja sisäasioissa on ollut sellaista, että soveltamisalaa pitäisi tarkastella erityisesti ottaen huomioon hallinnolliset ja operatiiviset kustannukset näillä uusilla politiikan alueilla. Tämä osoittaa sen, minkä parlamentti seitsemän toisti tämän valiokunnan ehdotuksesta silloinkin vastuuvapausmenettelyssä neuvoston osalla vuotta 2005 koskien todettiin, että kehotetaan suurimpaan mahdolliseen avoimuuteen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla ja kehotetaan neuvostoa varmistamaan toimielinten välisen sopimuksen noudattaminen ja se, että myöskin YUTPn osalta rahoja hallinnoidaan asianmukaisesti ja kehotettiin tarttumaan väistämättömiin toimenpiteisiin tämän sopimuksen voimaan saattamiseksi. Neuvoston päätöslauselmassa neuvoston vastuuvapaudesta annetussa päätöslauselmassa tuolloin myöskin pahoiteltiin tilannetta ja sitä, että neuvosto on ollut antamatta parlamentille kertomusta varojen hallinnasta ja tämä ei ole veronmaksajien edun mukaista. Useiden vuosien aikana parlamentti on jatkuvasti kiinnittänyt huomiota tähän asiaan. Me edustamme veronmaksajia Euroopassa ja siksi on meidän tehtävämme ja jopa velvollisuutemme varmistaa se, että veronmaksajien rahoja käytetään voimassa olevien säädösten ja suuntaviivojen mukaisesti, joista on yhteisesti sovittu. Tämä koskee komissio ja komissiota ja parlamenttia ja luonnollisesti myös neuvostoa. Valitettavasti on kuitenkin sanottava, että neuvosto on vetänyt ihan omaa linjansa, se ei halua keskustella valiokunnan kanssa. Ilmeisesti on niin, että siellä halutaan, että me myönnämme vastuuvapauden, mikä tarkoittaa sitä, että me osaltamme tulisimme vastuullisiksi virheistä ja puutteista. Otetaan esimerkiksi kysymys matkakustannuksista vuonna 2004. Tässä on kyse käännöksistä ja jopa 66 prosenttia on ilmeisesti ollut matkakuluja ja tämä siis YUTPn yhteydessä. 2006 12 miljoonaa euroa ja vähän päälle siirrettiin tai käytettiin tulkkauskuluista matkoihin. Ja miksi näin? Miksi ei yksinkertaisesti vaan varattu lisää rahaa matkoihin, jos kerran matkustaa tarvitsee niin paljon? En minä ymmärrä, miksi tällä tavalla toimitaan ja miksi ei budjetointia ole tehty aikanaan asianmukaisesti. Pitähän sillä olla jokin hyväksyttävä selitys, mutta sitä selitystä me emme ole saaneet, sillä neuvosto ei halua keskustella asiasta meidän kanssamme. Neuvosto ei vastaa meidän kysymyksiimme eikä tiedusteluihin siitä, että tapaisimme varjoesittelijät ja minä olemme esittäneet neuvostolle tämän kysymyksen. Me olemme myöskin pyytäneet täytäntöönpanoasiakirjaa ja siitä, miten täytäntöönpano on toteutettu. Ja ei neuvostolta ole kuulunut mitään näistä asioista. Ei tätä voi hyväksyä. Olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa siitä, että periaatteessa on kyse EUn uskottavuudesta talousarvion valvonnassa ja siinä, miten käsittelemme veronmaksajien rahoja. Meillä ei ole kunnollista kontrollia siitä, mitä budjettivaroille oikein tehdään. Ja jos ei sellaista ole, niin eihän sitä mitään tule, eikä voida olettaa, että olisi minkäänlaista luotettavuutta. Ja nyt me haluamme toteuttaa tätä vastuuta, etenkin kun nyt on tulossa europarlamenttivaalit. Tilanne on hyvin hankala. Meidän täytyy ottaa tämä tehtävä hoitaaksemme. Emme me voi siitä kieltäytyä, vaan meidän täytyy hyväksyä se, että meillä on tämä vastuu ja meidän täytyy tarkastella näitä kysymyksiä. Toivon, että meidän ei tarvitse evätä vastuuvapautta Toivon, että voimme, voimme myöntää neuvostolle vastuuvapauden ja toivon, että saamme tarvittavan aineiston sen päätöksen pohjaksi. Ja vielä viimeisen kerran haluan sanoa, että olen, olemme neljä kertaa yrittäneet tätä asiaa saada järjestykseen. Nyt vielä viidennen kerran lähetän neuvostolle tämän pyynnön. En tiedä, johtaako se mihinkään, mutta minun mielestäni meidän täytyy vielä yrittää kuitenkin. Tämä on prosessi, joka meidän täytyy pitää käynnissä. Ja sitten katsotaan, vastaako neuvosto vai ei. Ja sitten siinä valossa toimitaan, kun mietitään vastuuvapauden myöntämistä. Kiitoksia esittelijälle. Nyt olemme sitten ensin neuvoston pakeille, mutta sitten ei voivat muutkin puhua. Neuvostolla on mahdollisuus puhua. Haluaako neuvosto lausua asiasta jotain? Ehkä me on tulevaisuuden suunnitelmia muuallakin, mutta hitaasti. Esittelijä vielä. Minusta vaikutti siltä, että ensin kuullaan neuvostoja, ja sitten vasta muita mutta niin kuin haluatte. Ää... Niin, olkaa hyvä. Neuvosto, olkaa hyvä. Ei puhe, puoro. No siihen alkaa tottua. Anteeksi vaan, sori vaan. Mutta tämä vahvistaa esittelijän linjauksen. Emmehän me voi piilotella veronmaksajien rahoja. Ja se valtiot voivat tehdä, mutta me on kuitenkin ää, sitten vaaleissa kohteena. Onko tilintarkastustuomioistuimella jotakin sanottavaa? Kaikki selvää sitten. Hyvä niin. Herra Potopolos ja Javier Pomes ovat Potopolos aloittaa. Thank you, Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Varjoesittelijänä PSE-ryhmästä tästä erittäin tärkeästä mietinnöstä ja äärimmäisen tähdellisestä aiheesta. Minun täytyy todeta esittelijälle, että PSE-ryhmä täysin on yhtä mieltä hänen kantansa kanssa ja haluaisin myös lisätä kaksi syytä, minkä vuoksi meidän mielestämme on erittäin tärkeää, että vihdoinkin saamme neuvostolta jotain. Toisin esille myös sen, että se, että neuvosto ei ole läsnä tällä hetkellä täällä osoittaa oikeaksi sen, mitä me olemme vuosien ajan sanoneet, että, me, sanoneet, että meidän täytyy muuttaa näitä koko toimielin puitteita eritoten tällaisissa asioissa kuin turvallisuudessa ja puolustuksessa. Neuvoston pitää puhua yhdellä äänellä eikä aina vain pilotella tämän kuuden kuukauden kiertosysteemin takana ja sanoa, että seuraava puheenjohtajavaltio sitten hoitaa tämän. Tämä on jälleen yksi syy mennä tässä asiassa eteenpäin. Kaksi seikkaa haluaisin lisätä siihen, mitä esitteli jo, jo sanoi. Sen puolesta siis, että meidän pitäisi nyt saada vastauksia neuvostolta. Ensinnäkin tämä kuuluisa herrasmiessopimus, sopimus josta me olemme kuulleet ja jota suurin osa meistä ei ole vielä nähnyt. Siihen liittyy vielä yksi lisäongelma, jota kukaan ei oikein korosta, eli se, että jos tämä allekirjoitettiin 70-luvulla, niin eihän silloin ollut mitään turvallisuus- ja puolustusmenoja. Tämä on aivan uusi alue, josta pitää huolehtia, joten emme me voi tässä piilotella herrasmies-sopimuksen takana 70-luvulta, kun tämä on Euroopan unionin uusi politiikan ala. Ja enemmänkin vielä toisin esille sitä, että kun ajatellaan nykykehitystä ja Lissabonin sopimusta, joka toivottavasti, toivon mukaan pian, astuu voimaan. Tässä on tullut, tämä tulee muuttamaan täysin toimielinpuitteita turvallisuus- ja ulkosuhteiden osalta. Ja jos me emme nyt toteuta näitä muutoksia, jos me emme saa vastauksia nyt, niin silloinpa on suurena vaarana täysin tässä hävitä tämä taistelu, kun uusi korkea edustaja astuu toimeensa, jossa on uudenlainen hallinto. Ja ensimmäisten vuosien aikana me emme ainakaan tule tietämään, kuka on vastuussa mistä. Turvallisuus ja ulkoasioiden osalta, joten on aivan äärimmäisen tähdellistä, että saamme vastauksia nyt eikä ensi vuonna. Ja niin kuin esittelijä totesi, niin me emme pyydä tässä osallistumista tähän politiikkaan, vaan me haluamme tietää, miksi esimerkiksi meillä on paljon enemmän matkakuluja täällä korvattavana. Ja tämä on meidän tehtävänämme parlamentaarikkoina institutionaalisissa puitteissa. Jos me emme saa vastauksia näihin kysymyksiin, niin me emme voi tehdä työtämme ja se on näin yksinkertaista. Kiitoksia. Sitten Pommes Kiitoksia puheenjohtaja. Aloittaisin tässä kysymällä, missä on neuvosto? Missä? Näen, että täällä on kaksi neuvostokylttiä pöydällä, mutta en tiedä, seuraavatko he keskustelua Rodin mietinnöstä. Parempi olisi, että olisi kaksi todistajaa kuin että ei olisi ollenkaan todistajia, mutta neuvosto on erittäin tärkeä. Se on äärimmäisen tärkeä toimielin ja budjetin talousarvion valvonnan näkökulmasta se on äärimmäisen tärkeä. No, taisi olla minun matkapuhelimeni, joka tässä hieman melusi. Niin, halusin vain todeta, että neuvosto on erittäin tärkeä, missä se on. Komission jäsen Sinkalas, jolla on äärimmäisen paljon velvoitteita, on ollut täällä koko tämän keskustelun ajan. Ja nyt täällä ei ole yhtään ketään Ja minä toivoisin, että ainakin neuvostolle jälleen kerran saataisiin viesti siitä, että tämä nyt on neuvoston asenne parlamenttia kohtaan, asenne, jota ei todellakaan voi hyväksyä. Ja neuvosto talousarvio viranomaisen edessä, eli parlamentin edessä sen täytyy vastata teosta ja sillä täytyy olla aktiivinen kanta aktiivinen asenne. Ja nyt on todella surullista, että neuvosto ei ole paikalla, se on hiljaa ja tämä eh, liittyy siihen, että neuvosto ei vastaa meidän esittelijämme toistettuihin pyyntöihin eh, järjestää, kuten normaalistikin työkokouksia, joissa voidaan hieman hienosääntää asioita ja tarkistaa asioita, tehdä yhdessä työtä sen osalta, että sitten nähdään, annetaanko vastuuvapaus vai ei. Ja tämä komissio, tämä valiokunta jälleen kerran voi todentaa sen, että tämä vuoropuhelu, jota täytyy käydä, vuoropuhelu, jota käydään kaikkien osapuolten kanssa vastuuvapausmenettelyssä kaikista pienimmästä virastosta aina jokaisen komission jäsenen asti. Kaikkien toimistot ovat meille avoinna, puhelimeen vastataan, paitsi neuvosto. Tätä ei voida hyväksyä. Ja oikein hyvin sanottiin, että 70-luvun herrasmies-sopimus, no minusta nyt on hieman outoa se, että Euroopan parlamentin pitäisi pyytää tätä herrasmiessopimuksen tekstiä, koska se löytyy vain neuvoston pöytäkirjasta. No, herrasmiessopimus tehdään kahden osapuolen välillä, jotta se olisi validi, niin molempien osapuolten pitää tuntea tämä sopimus. Jos tämä herrasmies on sopimus on vain laadittu ja meillä ei ole edes tätä kirjallista tekstiä, koska se on neuvoston pöytäkirjassa jostain vuodesta, vuodelta 70, niin mitähän siellä nyt mahdollisesti ö, sanotaan. Ihan sama kuin sanottaisin, että ei, nyt esittelijöiden puheluihin tarvitse vastata, koska he eivät ole puhemiehiä. No, Onko tämä nyt urbaani legenda tämä koko herrasmies-sopimus? Ja meidän pitää vain hyväksyä se, mitä neuvosto siitä sanoo. Minun mielestä tätä nyt ei tarvitse millään tavalla kunnioittaa tällaista sopimusta, jonka teksti saattaa nyt mahdollisesti olla pöytäkirjassa jostain vuodelta 1907. No kaikki olimme jo syntyneet silloin, mutta silloin ei ollut yhteistä äh, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ja niin edelleen. Joten tässä on nyt minun muodollinen tuomioni niin tällaiselle herrasmiessopimukselle josta parlamentilla ei ole mitään tekstiä. Tällä halusin siis sanoa, että haluan tukea esittelijää, aivan kuten PSE-edustajakin, äh, esittelijän perustelussa valituksessa sen asian osalta, että jälleen kerran neuvosto jatkaa tällä tavalla. Lissabonin jälkeen hän parlamentin ja neuvoston pitäisi toimia tasavertaiselta pohjalta. Neuvostolla pitäisi olla tällaista minimi kansalaisjärkeä sen asian osalta, että sen pitää olla läsnä parlamentin kokouksessa, aivan niin kuin kaikki muutkin toimielimet ovat läsnä. Ja minä todellakin odotan ja pyydän ja vetoan eh, siihen, että neuvostolla on edelleenkin aika antaa vastauksia meidän erittäin hyvin perusteltuihin kysymyksiimme, koska me emme voi yhdellä mittatikulla eh, mitata neuvostoa ja sitten aivan erilaisilla kaikkia muita eh, toimijoita, jotka kulkevat käyvät täällä valiokunnassa. On asioita, jotka täytyy ottaa huomioon, joihin kannattaa saada vastaus. Minä annan poliittisen tukeni esittelijän TClle ja vielä kerran pyydän, että neuvosto ei piiloutuisi sellaisten sopimusten taakse, jotka vain se tuntee ja että saadaan asianmukaiset poliittiset vastaukset valiokunnan esittämiin ja esittelijän esittämiin kysymyksiin. Kiitos. Ja herra Odi vielä, olkaa hyvä. Euh, Todellakin tämä on hyvin epämieluisa tilanne. Tuolla käytävillä kuulin, että, että tässä herrasmissopimuksessa on kyse budjetista, siis menoennusteista, ja jossa toimijat kunnioittavat toisiaan, mutta ei ole kysymys täytäntöönpanosta, mutta tässä on kysymys täytäntöönpanosta, missä me nyt puhumme, ja toteuttamisesta. Tämä periaate ei koska siis budjetin täytäntöönpano, sen pitäisi olla kuitenkin avoin kansalaisille. Sitten oikein ymmärräkään tätä neuvoston puuhaa puheenjohtaja, eikö meidän pitäisi esittää täysistunnossa suullinen kysymys neuvostolle, tällainen symbolinen ele, jotta jolla sanomme, että neuvoston täytyy ottaa kantaa. Ymmärrän hyvinkin esittelijän kantaa, jos me tällaista menettelyä sovellamme, joka perustuu sopimukseen neuvoston ja parlamentin välillä. Minä pelkästään menettelytavasta kysyisin, miten äh, esittelijän äh, kannasta – siellä on muutamia sellaisia kohtia tässä mietinnössä. Esittelijä nyt ehdottaa siirtämistä, mistä nyt sitten äänestetään vai voidaanko sitten tarkistuksia esittää ja kompromissitarkistuksia, millä tavalla tästä menetellään nyt jatkossa? Thank you, Mr. Chairman. Well, uh, uh... Kiitos puheenjohtaja. Ilmeisesti tässä käy aika vähin, jos neuvoston asenne on tämä. Mietinpä tässä, että voisiko ratkaisuksi ajatella sitä, että te tämän val- valiokunnan puheenjohtajana kertoisitte neuvostolle, että elleivät he tule keskustelemaan, niin meidän täytyy kieltäytyä antamasta vastuuvapautta. Emme me voi ottaa vastuuta asiasta, jos siellä ei haluta keskustella kanssamme tai vastata kysymyksiin. Siinähän on heidän kannaltaan vain se riski, että he eivät saa vastuuvapautta. Would... Niin, oletan, että jos he tällaisen viestin saisivat, niin sitten he kyllä tulisivat neuvotteluihin. Äh, no, katsotaan. Huomenna meillä on, on puolueiden, puolueryhmän yhteinen kokous ja ymmärtääkseni tämän valiokunnan laaja näkemys on se, että me emme voi edustaa veronmaksajia ja sitten hyväksyä sitä, että jäsenvaltiot syytävät miljoonia ja taas miljoonia aika uudelle politiikan alalle ja sitten emme saa mitään selkoa siitä, että mitä näille rahoille tapahtuu. Mielestäni meidän pitää tarttua kaikkiin mahdollisiin ja vaadittaviin toimiin. Nyt vielä esittäjälle puheenvuoro tämän kohdan loppuun. Niin, ja sitten oli vielä konkreettinen kysymys kollega Odilta niiden kohtien suhteen. Kiitos. Vastaan herra Odin kysymykseen. Se, mitä me toivomme, on se, että me tästä ehdotuksesta. Meillä on yksi ehdotus, jossa myönnetään, ja, tossa ta- ja toinen ehdotus, että ei myönnetä vastuuvapautta. Ja minä katson, että, että olen saanut tukea, että meidän pitäisi vielä yrittää saada neuvosto ottamaan kantaa meidän kysymyksiimme. Ja meidän pitäisi sitten varmasti äänestää tästä maaliskuussa lähtökohtana on, että ratkaiseva merkityksellinen on se, että vastaako neuvosto meidän kysymyksiimme vai ei. Se, sitten meillä on molemmat mahdollisuudet avoimina aina ma- maaliskuuhun asti. Silloin me on, annamme myös ö, neuvostolle viidennen, kuudennen tai seitsemännen mahdollisuuden vastata meidän kysymyksiimme. Ja voisin kuvitella, että, että tämä herrasmies-sopimus otetaan esille ja me voisimme ehkäpä kysyä hallituksilta, että tuntevatko hallitukset tällaista sopimusta? Tämä on kovin kiinnostava kysymys, alkaa tuntua siltä. Jos tällainen sopimus on olemassa, niin äh, neuvoston ja parlamentin välillä, niin, niin kyllähän kaikkien hallitusten täytyisi äh, tietää siitä. Ja äh, kuitenkin neuvostohan koostuu jäsenmaiden edustajista. Minusta tämä on oleellinen kysymys joka me yritetään esittää äh, omien parlamenttiemme kautta ja kysyä, mitä hallitukset tästä tietävät tästä sopimuksesta. Ja muuten kiitän saamastani tuesta äh, puoluerajojen yli. Ja jos tämä äh, valiokunta haluaa olla keskeinen tekijä Nimittäin siinä, kun se valvoo sitä, että millä tavalla rahoja käytetään, silloin meidän täytyy saada tietoa, perustavanlaatuista tietoja. Kiitoksia. Luulenpa, että annamme neuvostolle aikaa seuraavaan kokouksemme asti. Eli 10. maaliskuuta asti. Siihen on vähän aikaa vielä. Ja esittelijä totesi, että pitäisi kysellä jäsenvaltioista tilannetta. Tämä sopimus on sen ikäinen, että se koskee vain esimerkiksi Odia ja Gresleä ja joitakin muita, sillä suurin osa jäsenmaistahan ei ollut silloin ollenkaan unionin jäsenenä. Silloinhan meillä oli, oli vain Euroopan talousyhteisö ja siinä kuusi jäsentä. Ja nyt sitten seuraavan esityslistan kohtaan. Esittelijä. Øh, øh, Kiitos tuomioistuin. Ja tässä asiakirjassa ehdotamme, että vastuuvapaus myönnettäisiin tuomioistuimelle vuoden 2007 talousarvion osalta. Tässä on tapahtunut myönteistä kehitystä. Äh, tässä on neljä kohtaa. Eh, neljän kohtaa ensimmäistä kertaa eh, tuomioistuin on vuoden 2007 eh, osalta julkistanut hallintomenot ja vaikka olisikin vielä ongelmia tietotekniikan ja tulkkien kohdalla, niin siis erityisesti laadukkaan henkilökunnan löytämisessä. Neljänneksi menettelyn kesto. Sitä on rajoitettu, vaikkakin edelleenkin on ö, tiettyjä vaikeuksia, nimittäin ensimmäisen asteen menettelyissä. Seuraava kohta tässä toimintakertomuksessa. Ö, siihen toimiston on ottanut mukaan luvun, joka koskee vastuuvapauspäätösten seurauksia, joita parlamentti on aikaisemmin tehnyt ja myös tilintarkastustuomioistuimen raportin osalta. Tämä on myönteinen kohta minun mielestäni. Meidän pitäisi suositella muille toimielimille samanlaista toimintaa. Ja muissakin kohdissa tulee viittaamaan tähän. Joka tapauksessa onnittelen tuomioistuinta näistä toimista. Ja vielä kerran toistan, että päätös, jonka tuomioistuimen jäsenet ovat tehneet omista taloudellista eduistaan, se on myös tuomioistuimen kotisivuilla, tai pitäisi olla tuomioistuimen kotisivuilla. Minä toistan ehdotukseni, että, että riippu, ri, nimittäisi riippumaton tarkastaja, joka sitten sitten selvittäisi sitä päätöstä, joka tästä tehdään. Tämä on tärkeä elementti uskottavan valvonnan kannalta. Tämä on hyvinkin myönteinen juttu minun mielestäni, ja meidän pitäisi reagoida myönteisesti. Kiitos. Ahmer. Jatketaanko saman tien? Voitaisiin ottaa nämä kaikki samalla, sillä nämä muuthan ovat luonteeltaan aika myönteisiä. Eli esittäjä, jos siirryt kohtaan kahdeksan tilintarkastustuomioistuin. <clears throat> Hvor, øh, vi foreslår... Niin, tilintarkastustuomioistuin on seuraava siis tässä pääluokka 5. Tässäkin suosittelemme vastuuvapauden myöntämistä vuodelta 2007 varainhoitovuodelta ja toteamme tyydytyksellä, että, että vuodelta 2007 tehty selvitys osoittaa, että hallinto menot, hallintoon menettänyt vastaavat kansainvälisiä normeja. Meidän täytyy myös pitää peukkuja sille, että, että kansainväliset kirjanpitonormit pystytään toteuttamaan ja me toteamme myös tyydytyksellä, että tilintarkastustoimistomme jäsenet ovat myös esittäneet selvityksen taloudellista eduistaan ja eh, saatavistaan, mutta me pahoittelemme sitä, että tämä selvitys on luottamuksellinen ja me toistamme vaatimuksemme, että tämä selvitys pitäisi julkistaa rekisteri, joka olisi yleisesti saatavilla ja joka olisi myös näkyvissä internetissä. Me haluamme myös riippumattoman tarkastajan nimettäväksi, joka julkisesti ja joka vuosi sitten esittää nämä selvitykset. Ja tilintarkastustuomioistuimen myös pitäisi myös omassa toimintakertomuksessaan sisällyttää siihen kertomukseen luvun tai kappaleen, ja, ja niin kuin tuomistoinkin tekee, jossa tismalleen esitellään nämä vastuuvapauspäätöksen seuraukset, jotka parlamentti on tehnyt. Ja toivon, että tilintarkastustuomioistuin myös reagoi myönteisesti. Sitten kohta, kappale, kohta 9, pääluokka 6 talossa sosiaalikomitea. Tässäkin ehdotamme päätös vastuuvapauden myöntämistä. Tässä on paljon myönteisiä suosituksia mutta tässä on äh, muitakin suosituksia. Me toivomme, että talous- ja sosiaalikomitea esittää selvityksen taloudellisista eduistaan tai muista äh, palkallisista toimista julkisesti. Me suosittelemme näin ollen, että kaikki jäsenet sitoutuvat antamaan tällaisen ilmoituksen taloudellisista eduistaan, ja me ehdottamme myös tällaista riippumatonta tarkastajaa. Ja lisäksi voidaan mainita se tosiseikka, että vuosikertomus on eh, erinomaisen laadukas, ja seuraavassa mietinnössä raportissa pitäisi me tulemme näkemään, miten talous- ja sosiaalikomitea on reagoinut parlamentin aikaisempiin suosituksiin joko myönteisesti ja silloin ollaan ryhdytty tuomasta toimeen ja ellei ole tehty mitään, niin siis sekin täytyy selvittää miksi, jotta siihen voidaan palata. Ja me toivomme, että myös tässä palaute on myönteinen. Mitä taas tulee alueiden komiteaan, me palaamme tähän myöhemmin, koska tässä olisi vielä vähän selvitettävää sitten kohta 11. Euroopan oikeusasiamies, tässäkin ehdotamme vastuuvapauden myöntämistä vuodelle 2007 tässä on tapahtunut aika lailla myönteistä kehitystä. Oikeusasiamies on esimerkiksi 14. joulukuuta, anteeksi, Uuden puhuja nyt heidän hidastaa vähän puhetahtiankin, mutta 2007 on tehty päätös vuosiselvityksistä, jotka koskevat etuja niistä annettavaa ilmoitusta ja ne on julkistettu kotisivuilla internetissä ja tuntuu myönteiseltä, että 2. kesäkuuta 2008 oikeusasiamies liittyi toimintaväliseen sopimukseen, joka on siis tehty parlamentin neuvosto ja komission kesken sisäisestä tarkastustoiminnasta ja Olafista. Ja oikeusasiamiehen osalta vaadimme myös, että, että seuraavassa toimintakertomuksessaan hän sisällyttää luvun, jossa, joka sisältää yksityiskohdat, yksityiskohdat ja tiedot niistä toimista, jotka sukeutuvat Euroopan parlamentin antamasta vastuuvapauspäätöksestä. Sitten kohta 12 Euroopan tietosuojavaltuutettu. Tässä me niin ikään suosittelemme vastuuvapauden myöntämistä Tässäkin on tapahtunut myönteistä kehitystä, jota me tuemme ja kiitämme, mutta kuten aikaisemminkin tuli todettua, me vaadimme, että seuraavassa toimintakertomuksessa on mukana uusi luku, jossa on yksityiskohtaiset tiedot siitä, että mitä on tehty Euroopan parlamentin antavan äh, vastuuvapauspäätöksen jälkeen edelliseltä vuodelta. No käytännössä meidän täytyy huolehtia siitä, että se työ, jonka me teemme joka vuosi, että se jatkuu, että, että siinä toteutuu jatkuvuus, jotta todellakin ö, äh, syntyy yhteys näiden eri kertomusten ja raporttien välillä. Ja toivon, että myös tietosuojavaltuutettu vastaa myönteisesti tähän esitykseen. Kiitos. Äh, Esittelijä, otetaanko kohta kymmenen erikseen vai, vai mitenkä oikein tehdään? Voidaan ottaa sekin tässä samassa kasassa alueiden komitea. Okei, okay, pitää som jag förstod det, så skulle spörsmål om regionsutvalget tas. Äh, Ymmärtääkseni tarkoitus alueiden komiteosta piti ottaa erikseen. Näin olin ymmärtänyt, että alueiden komitea käsiteltäisiin siis erikseen. Äh, vi, No sopii sekin. Ja nyt kääntyisimme sitten toimielinten suuntaan alueiden komitea lukuun ottamatta. Onko tilintarkastustuomioistuimella tai muilla paikalla olijoilla jotain kommentoitavaa? Aika, kommentoitavaa. Aika paljon myönteisiä huomioita tuli, mutta olette täällä paikalla ja kuulisimme mielellämme teidänkin näkemyksiänne. Esittelijä on tässä näissä mietinnöissä on ollut hyvin ystävällisellä mielellä. Jos ei puheenvuoropyyntöjä ole teidän puolestanne, niin päätämme tämän asian käsittelyn ja myöskään kollegoilla ei ollut kysyttävää. Mutta selvitetään nyt vielä tätä kohtaa kymmenen. Onko siinä, mikä se juttu nyt oikein on? Niin, suljetuin ovin vai? No jos näin, niin sitten ehdotan, että otetaan muut asiat nyt tässä vaiheessa ja sitten tämän kohta kymmenen ihan kokouksen lopuksi. Kiitoksia. Nyt saimme tämän kohdan valmiiksi. Ja torstai 19. helmikuuta kello 12 on näidenkin mietintöjen tarkistusten jättämisen määräaika. Jos teille nyt sopii, niin siirrymme kohtiin 13 ja 14 ja sen jälkeen kohta 10 suljetuin ovin. Selvä, kohta 13. Tilintarkastustuomioistuimen erityis, erityiskertomus 9 2008 EU-tuen vaikuttavuudesta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla valko Moldovassa ja Ukrainassa. Meidän asiasta vastaava jäsenemme on Rova Lubcheva. Ja tilintarkastus tuomioistuimesta puolestaan herra Uskiewicz. Ja te voitte aloittaa. Herra Uskiewicz, olkaa hyvä. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, arvoisat äh, Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Hei, kuulkaas, meillä on täällä nyt tilintarkastustuomioistuimen edustaja ja tärkeä kohta käynnissä. Kiitoksia mahdollisuudesta esitellä teille tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus Euroopan unionin tuen vaikuttavuudesta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla valko Moldovassa ja Ukrainassa. Tuomioistuin päätti ryhtyä tähän tilintarkastukseen ottaen huomioon aiheen suuren merkityksen ja tilintarkastuksen tärkeyden komission auttamiseksi, kun se haluaa panna täytäntöön uutta naapuruuspolitiikkavälinettä. Vuosien 2004 ja 2007 laajentumisten jälkeen Euroopan unionilla on uusia naapureita, valko Moldova ja Ukraina. Näissä merkittävissä rajamaissa, joissa on yli 60 miljoonaa asukasta, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue mukaan lukien petoksen vastainen toiminta, rahanpesu vastainen toiminta, samoin ihmiskauppa ja laiton maahanmuutto, niiden torjunta. Niillä tar- näillä alueilla tarvitaan jatkuvaa ja merkittävää parannusta ja apua niin äh, näiden maiden kuin EU-jäsenvaltioidenkin edut, etu, edut huomioon ottaen. Poliittinen epävakaus ja korruptio tekevät äh, alueen kehityksen yhtäältä vaikeammaksi ja toisaalta yhä kiireellisemmäksi. Vuosien 2000 ja 2005 välillä komissio ymmärtää tämän alueen tärkeyden. Ää, äh, antoi 166 miljoonaa euroa rajallisesti Valko-Venäjälle seuraaville erityisalueille. Rajavalvinto ja hallinta, maahanmuutto, turvapaikkahallinnointi, järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja lopuksi sitten oikeuslautissa hyvä hallinto. Tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastuksessa tarkasteltiin hankkeita, jotka maksoivat noin 100 miljoonaa euroa ja yritettiin vastata seuraaviin kysymykseen. Missä määrin Euroopan unionin tuki vapauden, turvallisuuden ja oikeuden hankkeisiin valko Moldovassa ja Ukrainalla ovat olleet, on ollut menestyksekästä? Toiseksikin, mitkä ovat tärkeimmät syyt mahdolliselle huonolle ö, toiminnalle. Ja kolmanneksikin, missä määrin komissio on oppinut äh, tilintarkastustoimista, jatkuvasta tuesta tällä äh, vapauden turvallisuuden oikeuden alueella. Ja tilintarkastustuomioistuimen äh, huomiot ovat seuraavia. Suurin osa hankkeesta olivat tuloksiltaan tyydyttäviä. Kuitenkin niiden sovellusalue oli rajoitettu verrattuna ongelmien laajuuteen. Kaikista parhaiten oli menestytty rajavalvonnan hallinnoinnissa. Euroopan unionin tuki merkittävästi paransi näiden kolmen maan rajavalvontakapasiteetti ja eritoten menestyksekäs oli EUBAM-missio Ukrainassa ja Moldovalla valitettavasti. Ei voida kuitenkaan sanoa, että olisi saatu tyydyttäviä tuloksia maahanmuuton ja turvapaikkapolitiikan osalta. Edistys laittomien maahanmuuttajien asumisen ja turvapaikanhakijoiden asumisen osalta oli erityisen hidasta Ukrainassa. Hyvä osoitus tästä on ongelma, joka esitetään taulukossa viisi erityiskertomuksessamme. EU antoi hankkeelle 3,8 miljoonaa euroa, siis maahanmuuton hallinnoinnin kapasiteetin rakennus. Ja tarkoituksena oli muuttaa kaksi vanhaa sotilaspaikkaa maahanmuuttajien majoituskeskuksiksi 1260 henkilölle tässä vaiheessa. Siinä vaiheessa, kun marraskuussa 2006 tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastus saatettiin loppuun, ja mitään ei ollut tehty. Ja suunniteltu loppupäivähankkeelle oli syyskuun 2006, ja tämän lisäksi suunniteltuja majoituspaikkoja vähennettiin tuhannella alkuperäisestä luvasta. Haluaisimme korostaa sitä, että Ukraina on allekirjoittanut Euroopan unionin kanssa palautus, maahanmuuttajien palautussopimuksen ja sen täytyy pystyä satoja, jopa tuhansia laittomia maahanmuuttajia majoittamaan pian. Mitä tulee sitten järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, niin tässä on saavutettu erilaisia tuloksia. Tässä on ollut tehotonta tullien välistä yhteistyötä, samoin kuin rajahallinnon ja tiedustelupalvelujen huonoa yhteistyötä. Ja oikeuslaitos ja hyvä hallinto kärsivät pitkällisestä ja tehottomista menettelytavoista. Tämä voidaan hyvin osoittaa Ukrainan rahanpesun osalta. Tällä hankkeella halut, autettiin luomaan taloudellisia tiedusteluyksikköjä Ukrainassa. Kuitenkin tällaisten yksikköjen perustaminen on aivan ennakkoehto rahanpesun torjunnassa. Ja tärkein ongelma hyvin tulosten saavuttamiseksi tällä alalla on se, että ei panna asia, ei ole hyvää johdonmukaista lainsäädäntöä eikä ö, syytteitä viedä asianmukaisesti läpi. Tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että tässä tulokset olivat heikkoja, koska puuttui sitoumusta ja yhteisrahoitusta kansallisten viranomaisten osalta. Tämä vaaransi hankkeiden kestävyyden. Haluaisin korostaa tätä huomiotamme, koska vaikuttaa siltä, että tämä on hyvin jatkuva ongelma ja meillä oli saman tyyppisiä tuloksia hyvin usein, kun tarkastellaan EU-tukea EUn naapurivaltioille. Kysymys onkin sitten, No paras osoitus tästä on kertomuksen suositus, jossa sanotaan, että Euroopan unionin pitäisi tukea sellaisia hankkeita, joissa saajamaiden etu on selvä ja todistettu ja tätä tuetaan myös kansallisella rahoituksella ja samalla täytyy olla realistisempi tavoitteiden kanssa ja ot- täytyy ö, ottaa huomioon pitkät täytäntöönpano kaudet yksittäisten hankkeiden osalta. No tietysti kysymys on ennen kaikkea äh, hankkeiden kestävyydestä ja lopputuloksista silloin, kun hankkeet on saatettu muodollisesti loppuun. Ja toinen tärkeä syö ty, syy huonoille mon, äh, näiden hankkeiden osalta ovat puutteet hankkeiden hallinnoinnista kansainvälisissä järjestöissä. Esimerkiksi kun ei ole pystytty saamaan toimivia hanketiimejä paikalle on myös erilaisia tulkintoja komission ja toimijoiden välillä rahoitus- ja hallinnollisista puitte- puitesopimuksista YK kanssa. Ja tämä johti siihen, että ei saatu näitä hankkeita ajoissa loppuun. Ja saajahallitukset ja komissio eivät riittävästi koordinoide tukeansa useiden muiden avunantajien varojen osalta. Euroopan unionin rahoitusvälineitä on myös paljon erilaisia ja niiden välillä ei ole johdonmukaisuutta ja tämä sitten huonontaa joidenkin hankkeiden laatua. Tämän lisäksi sitten eh, Kiovan valtuuskunnassa ei ollut tarpeeksi henkilökuntaa hoitamaan ja valvomaan hankkeiden täytäntöönpanoa Ukrainassa, Moldovalla ja eritoten valko -Venäjällä. Lopuksi sitten Tilintarkastustuomioistuin tunnustaa, että on ulkoisia tekijöitä, kuten poliittinen epävakaus, jotka myös johtavat huonoihin tuloksiin hankkeiden osalta. Hyvä esimerkki hankkeiden huonoista tuloksista eh, johtuen poliittisesta vakauden puutteesta ovat nämä hankkeet, joita rahoitettiin Euro- Euroopan unionin toimesta korruption torjumiseksi. Tämän hankkeen tärkeimpänä tavoitteena ei ollut, sitä ei enää halunnut oikeusministeri, koska hallinnossa tapahtui jatkuvia muutoksia ja myös muut avunantajat tulivat toimimaan tälle samalla alalle ja näin ollen lainsäädäntöluonnokset eivät oikein vastanneet komission standardeja. Mitä tulee sitten näihin opittuihin läksyihin, niin tilintarkastustuomioistuin osoitti, että komissio ei ole täysin hyödyntänyt mahdollisuuksia miettiä uusia, uudelleen aloitettuja hankkeita ja opittuja, opitusta virheistä ei ole Virheistä ei ole todellakaan opet, opittu ja vältetty niitä. Nyt haluaisin sitten sanoa muutaman sanan sen meidän suosituksistamme. Me loimme erilaisia suositusryppäitä jokaiselle tilintarkastuskysymykselle. Haluaisin mainita tässä yhden suosituksen jokaisesta kolmesta ryhmästä nyt. Ensinnäkin, ennen kuin vapautetaan lisää varoja laittomien maahanmuuttajien turvapaikanhakijoiden keskuksille, niin komission täytyisi varmistaa, että saajahallitus on sitoutunut maksamaan ainakin juoksevat kuulut ja tällä tavalla voidaan turvata näiden hankkeiden kestävyys sen jälkeen, kun hankkeet on muodollisesti saatettu loppuun. Ja toiseksikin komission pitäisi vahvistaa henkilökuhtaansa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla valtuuskunnissa Moldovassa ja Ukrainalla, ja sillä täytyy olla tarpeeksi asiantuntijoita, jotka voivat käsitellä esimerkiksi julkisia hankintoja. Ja kolmanneksi, kun valmistellaan uusia hankkeita, komission pitäisi ottaa järjestelmällisemmin hukaisemmista hankkeista saadut kokemukset. Tämä opitut läksyt kohdan pitäisi olla paremmin kehittynyt, kun ajatellaan näitä valmistelevia asiakirjoja. Täytyisi myös olla standardi Eh, elementti näissä apurahahakemuksissa kansainvälisiä järjestöjä varten. Haluaisin korostaa sitä, että komissio ei millään tavalla kiistä meidän löydöksiämme ja suosituksiamme. Jotkut suositukset on jo pantu täytäntöön ja suurinta osaa niistä voidaan voidaan varmaan käyttää, kun pannaan täytäntöön Euroopan naapuruuskumppanuusvälinettä. Ei pelkästään valko Moldovassa ja Ukrainalla, vaan kaikissa maissa, joita, jotka katetaan tällä välineellä. Tässä kontekstissa haluaisin todeta, että tämä tilintarkastus on vain yksi tilintarkastus tuomioistuimen erityiskertomuksesta, kun autetaan komissiota Euroopan naapuruuspolitiikan täytäntöönpanossa. Useita suuria ja jatkuvia ongelmia huomattiin aikaisemmissakin erityiskertomuksissa. Voin lyhyesti tivistellen sanoa, että avunsaajamaiden viranomaisten sitoumuksen puute on usein johtanut huonoon hankkeiden kestävyyteen ja avunantajien koordinoinnin tehottomuus samoin kuin rahoitussopimusten tulkinta ongelmat komission ja YK välillä ovat myös heikentäneet EU-hankkeiden näkyvyyttä. Lopuksi, hyvä puheenjohtaja, haluaisin kiittää komission henkilökuntaa eri toteen Kiovan valtuuskunnan henkilökuntaa, joka oli mukana tässä tilintarkastustoiminnassa. Heidän, haluaisin kiittää heidät heidän loistavasta yhteistyöstä ja avusta. Kiitoksia. Kiitos, herra Juskiewicz. Ja nyt ainakin puheenvuoron sitten esittelijä Ljubchevalle. Ja voimme hoitaa tämän englanniksi, muuten minun täytyy keskeyttää tämä keskustelu, koska meillä on tämä Bulgarian tulkkaukseen liittyvä ongelma, mutta jos voimme englanniksi toimia, niin se olisi hyvä. Ja Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Uh, like to congratulate the... Ensinnäkin haluan kiittää tilintarkastustuomioistuimen äh, erityiskertomuksesta. Se on varsin kohtuullinen. En nyt sen kummemmin puhu johtopäätöksestä, mutta sanon, että tämä on hyvin oikein hyvä kertomus muistaen ne tulokset äh, valko Moldovassa ja Ukrainassa. Nämä maathan ovat rajamaita Euroopan unionin kannalta oli kovin kiinnostavaa minusta olla, olla tekemisissä tämän raportin kanssa, kertomuksen kanssa monista syistä. Minulla on kokemuksia omasta maastani liittymistä edeltävästä vaiheesta ja minulla on ollut mahdollisuus verrata näitä ongelmia minun maassani niihin ongelmiin, joita näissä kolmessa maassa on. Valko-Venäjällä, Moldovassa ja Ukrainassa pantaessa täytäntöön näitä Euroopan asioita erilaisia tuloksia on saatu eri sektoreilla, kun niitä tässä erityiskertomuksessa tarkastellaan. Eräät tuloksista ovat tyydyttäviä, toiset eivät. Ja on, toista on myös sekavia tunteita. Päätoteamus on se, että se, mitä Euroopan komissio on tehnyt, se on vaikuttanut myönteisesti. Voisin ehdottaa, että että otetaan huomioon useitakin ehdotuksia, koska uskon, että on hyvin tärkeää saada lisäehdotuksia, lisänäkemyksiä näihin ja suositukseen, jotta voitaisiin parantaa Euroopan varojen parempaa käyttöä näissä maissa, jotka haluaisivat integroitua Euroopan unioniin. Ensinnäkin haluan kysyä tai pyytää syvempää analyysiä niistä syistä, jotka ovat johtaneet näihin puutteisiin ja jotka ovat äh, johtaneet puutteellisiin tuloksiin tietyissä projekteissa. Tämä saattaisi helpottaa äh, toteutuksen parantumista äh, lähiaikoina ja ehdottaisin, että perustettaisiin parempia ja pysyvä seuranta- ja valvontamekanismi Euroopan varojen käyttöä varten niin ikään – Uskon, että komission pitäisi tehdä Euroopan rahan käyttö joustavammaksi, jotka mahdollistaisi myös sopeuttamiset projektin aikana, jotta voitaisiin myös reagoida muutoksiin taloudellisessa ja poliittisessa tilanteessa kussakin maassa. Niin ikään minusta on hyvin tärkeää niin kuin mainittiin aikaisemminkin, varmistaa Euroopan äh, rahoittamien projektien jatkuvuus määrittelemällä sel- sel- selvästi vastaanottajan sitoumukset sen jälkeen, kun projekti on käynnistetty. On hyvin tärkeää, että, että tämä projekti äh, saa edustustojen tuen näissä maissa, jossa voitaisiin tehostaa johdonmukaisuutta ja valvontaa näiden taloudellisten välineiden kohdalla. Sama koskee myös kansainvälisten instituutioiden antamaa apua. On hyvin tärkeää saada hyvä koordinaatio kansainvälisten ja kansallisten kansalaisjärjestöjen tasolla, jotta saataisiin hyvää kokemusten vaihtoa ja jotta voitaisiin toteuttaa parhaita käytänteitä. Minusta on hyvin tärkeää suositella komissiolle parant- sen viestinnän parantamista näiden Ukrainan, Moldovan ja valko hallitusten kanssa. Niin ikään on hyvin tärkeää saada suoraa toimintaa ja taloudellisia tuloksia äh, hallinnon rakentamisessa näissä kolmessa maassa. Luulen, että on hyvin tärkeää, että nämä ehdotukset sisällytetään tähän vastuuvapausmietintöön, koska, koska on tärkeää oppia kokemuksista, joita on saatu muista maista, joilla on ollut samantyyppisiä ongelmia, koska on hyvin tärkeää säästää Euroopan varoissa ja käyttää niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitoksia. Kiitos edustaja Ljubcheva. Haluaako komissio sanoa jotain? Haluan vain nyt korostaa tässä, että kun katsotte Odin mietintöä, niin siellä hänen erityisraportista 9 2008 mainitaan nämä suositukset, jotka esittelijä tässä nyt otti esille 117-183 ovat nämä kohdat. Kiitoksia. Minä vastaan tästä Euroopan naapuruspolitiikasta Europe Aidissä. Haluan sanoa komission näkökulmasta, että tämän mietinnön ajoitus ja, ja kattavuus on oikein onnistunut mietintöluonnoksessa huomasimme, että suurin osa meidän kommenteistamme on otettu huomioon tässä kysymyksessä. Olen iloinen siitä, että kaikki olemme samaa mieltä siitä, että aihe on hyvin haastava ja ala on haastava. Tämä menee kansallisen suvereniteetin ytimeen ja nyt poliittisessa elämässä Ukrainan oranssin vallankumouksen johdosta on hyvin, poliittisesti arkaluontoinen tilanne ja tämä täytyy ottaa huomioon asiaa käsiteltäessä. Neljästä aihealueesta rajavalvonta on osoittautunut lupaavimmaksi, samoin organisoituneen rikollisuuden torjunta ja hyvä hallinto. Olemme hyvin tietoisia siitä, että maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksissä kysymyksissä edistys on ollut epätyydyttävää. Tämän raportin jälkeen olemme kuitenkin onnistuneet ottamaan esille useita puutteita ja poistamaan niitä, mutta se liittyy myöskin siihen, miten suosituksia on esitetty. Kaiken kaikkiaan poliittista vuoropuhelua kohdemaiden hallitusten kanssa on tiivistettävä. Ja tällä voidaan myöskin tukea tätä capacity building toimintaa. Raportin laatimisen jälkeen on näissäkin asioissa saavutettu parannuksia. Olen iloinen myöskin siitä, että kuulin nyt, että meidän täytyy saada käyttöön se hyöty, mitä jäsenyyttä edeltävän alan, ajan suhteen joillakin mailla on annettavana ja se asiantuntemus, mitä EU:ssa nyt on olemassa näissä kysymyksissä, jäsenvaltioiden tuella voimme saada enemmän legitiimiyttä ja uskottavuutta näissä ponnisteluissamme. Kiitän puheenjohtajaa siitä, että sain esitellä meidän kantamme komission puolelta ja erityisesti siitä, että tämä asia on nyt täysin oikeaan aikaan esillä. Kiitoksia ja yleinen yksityimaisuus vallitsee. Kiitoksia tilintarkastustuomioistuimelle ja esittelijälle ja myös teille komissiossa. Luulen, että tämä on aika hyvä, hyvässä ajamassa. Onko jäsenillä puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan. Sitten seuraava kohta tai toiseksi viimeinen kohta Niillähän on vähän aikaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 8 vuodelta 2008. Onko täydentävien ehtojen käyttö vaikuttava toimintatapa? Ja tilintarkastustuomioistuimen vastaava henkilö on herra Kretään, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tilintarkastustuomioistuimen Erityiskertomus on nimeltään Onko täydentävien ehtojen käyttö vaikuttava toimintatapa? On tärkeää varmistaa se, että me ymmärrämme sen, että yhdellä maksulla ja tuen ja tuotannon erottamisen kautta tukien maksuehdot perus, antavat perustelun avulle maanviljelijöille – maksetaan siitä, että he pitävät yllä julkisia tärkeitä asioita, ympäristöä, kansanterveyttä, ihmisten ja eläinten terveyttä. Tämä on tärkeä elementti YMPssä. Kysymys on viidestä miljoonasta ihmisestä ja 40 miljardista eurosta vuosittain. Ja tilintarkastustuomioistuimen kommentit eivät liitty politiikan periaatteisiin, vaan sen täytäntöönpanoon. Hyvin lyhykäisesti nyt tivistelen tämän kertomuksen. On erittäin tärkeää korostaa tässä tätä ydinasiaa. Tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että täytyy saavuttaa merkittävää edistystä komission ja jäsenvaltioiden toimesta niin, että täydentävien ehtojen käyttö voi olla todella vaikuttavaa. Näinä päivinä maanviljelijöille asetetut velvoitteet avunsaajina eivät